No niin, kollegat. Toivottavasti kaikki ovat jo ehtineet paikalleen ja että kaikilla on äänestyskortit mukana. Kuten tavallista, järjestämme ensin koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Testiäänestys. Koittakaa nyt kaikki äänestää. Ovatko kaikki hoitaneet testiäänestyksen? Neljäkymmentä korttia näyttää olevan paikalla. 38 on äänestänyt. Kaikki tuntuu toimivan ja poliittiset ryhmät ovat riittävästi edustettuina. Kiitoksia Koeäänestys päättyy ja sitten ensimmäinen varsinainen äänestys, kohta 13. Suullinen kysymys koskien Mauritiuksen yleissopimusta ja äänestys alkaa. EPPllä on yksi ääni liikaa. No niin, se on hoidettu. Äänestys päättyy. yksi puolesta seitsemän tyhjää ääntä, eli hyväksytty. Sitten kohta 14. eli vuosikertomus EUn taloudellisten etujen suojaamisesta. Ja nyt sitten käsiäänestys, kompromissitarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 14, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromistarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten muutettu lausunto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. viisi ääntä puolesta, eli hyväksytty. Onnittelut. Sitten kohta 15. Esittelijä Bettini haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, solo per ringraziare. Niin haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita tästä tehdystä työstä, erityisesti valiokunnan puheenjohtaja Langea kolmikantaneuvotteluista ja siellä saavutetusta sopimuksesta. Meillä oli hyvin tiukka kanta ja neuvoston suhteen suhteen saimme kuitenkin hyvin paljon asioita läpi. Ja delegoitujen säädösten käyttö ihmisoikeuksien osalla on erittäin tärkeä ennakkotapaus parlamentille, eli haluaisin todella kiittää hyvästä yhteistyöstä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Dankeschön, Herr Bettini. Und... Kiitoksia, Bettini. Minäkin voin kiittää teitä esittelijänä, mutta myöskin haluan kiittää varjoesittelijöitä Siriä esimerkiksi neuvotteluvaltuuskunnassa puhuimme tosiaan yhdellä äänellä. Ja neuvosto antoi periksi ensimmäistä kertaa näiden tullihelpotusten osalta. Eli parlamentti saa delegoidun säädöksen tähän, ja meillä on nyt mukana, me olemme nyt mukana tekemässä tätä päätöstä. Eli tämä oli menestysvaliokunnalle ja koko Euroopan parlamentille. Eli lämpimät kiitokset vielä neuvotteluvaltuuskunnalle. Kompromissi on nyt tässä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, kolme vastaääntä, kolme tyhjääntä, eli onnittelut esittelijälle ja kiitoksia kollegat. Sitten siirrymme kohtaan 16. TISA-sopimus. Ja aluksi vielä haluaisin sanoa, että ensi viikolla 9. päivä meillä on pieni jouludrinkki valiokunnan jäsenille 18.30, 9. päivä joulukuuta ja te olette sähköpostissa saaneet tarkempia tietoja ja olisi hyvä, jos yhdessä voisimme sitten juhlistaa tämän vuoden hyvää työtä ja nostaa malja tulevalle työlle. Ja sitten kohta 16. Tisasopimus. Tästä on jo kolme kertaa puhuttu valiokunnassa. Eli palvelukauppasopimus TISA Edellinen keskustelu oli 15. lokakuuta. Ja Redin, eli esittelijämme, esitteli mietinnön. Ja tällä välin on tullut ilmeisesti 599 tarkistusta. Ja Reding ja varjoesittelijät ovat käsitelleet niitä. Ja yhdeksän valiokuntaa laatii mietintön lausunnon. Ja on hienoa, että Freding voi nyt jälleen käyttää asiasta puheenvuoron. Vielen Dank, ähm, vielen Dank, Herr Präsident, and ähm, dear colleagues, to go straight to the heart. Hyvät kollegat, Suoraan asian ytimeen. Minä haluaisin kaikkein merkittävimmät kohdat nostaa esille – tässä on siis 599 tarkistusta. Minä haluaisin aloittaa näistä kohdista, joista olen päästy yhteisymmärrykseen. Mitä tulee neuvottelujen soveltamisalaan, niin ryhmien välillä ollaan sitä mieltä, että tämän tulee olla yhteensopiva Skatin kanssa ja tulee lisäksi hyväksyä se, että Kiina pyrkii mukaan neuvotteluihin tietosuojan ja avoimen internetin suhteen. Tässä halutaan merkittävät turvalausekkeet. Kuluttajan oikeuksien suhteen minun konkreettisia ehdotuksia on tuettu ja nämä jatkoehdotukset saivat laajan tuen. Mitä tulee avoimuuteen, jäsenet tukivat sitä, että nämä neuvotteluasiakirjat julkaistaan, mikäli tämä on VTO-käytäntöjen kanssa ja EU-säännösten kanssa linjassa – ja lisäksi tämä vastavuoroisuus, vastavuoroisuus vahvaa julkisten hankintojen jaksoa lukua varten ja se, että julkiset palvelut otetaan mukaan, niin kaikki eri ryhmät tukivat näitä vahvasti. Tämä on neuvotteluiden mm, tärkeimpiä kohtia ja näistä pääsemme yhteisymmärrykseen. Kuitenkin on muutamia kohtia eri ryhmien välillä, varsinkin mitä tulee markkinoille pääsyyn, varsinkin mitä tulee näihin ensimmäisen ja neljännen kohdan sitoumuksiin. Jotkut vastustavat näissä mm, muita kuin Morin yksi ja neljä palveluita. Jotkut eivät halua negatiivisia listoja, jotkut niitä haluavat, joten mm, neuvottelut jatkuvat. Olen kuitenkin hyvin optimistinen, että me voimme päästä yhteisymmärryksen. Mitä tulee tähän mod 4, tässä puhutaan tämä malli 4 koulutettujen ammattilaisten koulutettujen ammatti henkilöiden liikkuminen, niin tämä liittyy ILOn perusasiakirjoihin ja EU-lähetettyjen työntekijöiden asetuksiin. Lisäksi on punnittava tarve koulutetulle työvoimalle, ja näissä neuvotteluissa me etenemme. Mitä tulee näihin kotimaan, näihin sisäisiin asetuksiin, niin tässä ollaan hieman emmiväisiä, varsinkin mitä tulee näihin tarve testeihin, mutta äh, tässä olen sitä mieltä, että tässä ei pitäisi olla äh, katseja ja muita EU-lainsäädäntöä tiukempia säännöksiä. Joten arvon puheenjohtaja tässä on kyllä tilaa vielä hyville kompromisseille. Esittelijänä minä ponnistelen kaikkien ryhmien yhteistyökumppaneideni kanssa kohti parasta mahdollista kompromissia. Tämä itse luonnos oli jo alun alkaenkin kompromissi. Kompromisseja toki voidaan aina parantaa. Ja yhdessä varjoesittelijöiden kanssa minä haluaisin kiittää näistä ystävällisistä onnistuneista kokouksista. Valtaosa valiokunnan jäsenten näkemyksistä voidaan ottaa mukaan, kun laadimme näitä kompromissiehdotuksia. Ja varmastikin voimme ottaa mukaan myös lausuntoja antavien valiokuntien näkemykset. Ja ottaen huomioon, kuinka laaja soveltamisala näissä neuvotteluissa on kyseessä, niin nämä valiokuntaehdotukset ovat erityisen tärkeitä, ja tästä syystä johtuen me työskentelemmekin erittäin tiiviisti näiden lausuntoja antavien valiokuntien edustajien kanssa. Eli kukin vaihe näissä neuvotteluissa niitä olisi seurattava. Ja se, miten komissio on vastannut meidän huutomme, se, että he saapuvat ryhmän kokouksiin ja antavat vastauksia, niin se on päinvastainen tilanne kuin mitä puhutaan julkisesti. Seurantaryhmässä me nautimme suuresta avoimuudesta ja mm, tämän talon jäseninä meidän on selkeästi tuotava esille mitä me haluamme ja mitä me emme halua. Tämä on meidän päätös päätöslausuman viesti. Tässä valiokunnassa ja täysistunnossa, mikäli meidän tavoitteenamme on tuoda neuvottelijoille esille se, mitä ihmisten edustajat haluavat ja mitä, eli mitä tisan halutaan, niin silloin pieni enemmistö ei lähetä vahvaa viestiä. Me emme äänestä siis itse palvelukauppasopimustisasta, vaan me äänestämme asiasta ennen kuin se, tämä, solmitus, tämä sopimus solmitaan. Me siis annamme suuntaviivoja neuvottelijoille ja kaikki jäsenet ja ryhmät jotka haluavat tämän sopimuksen menevän yritystemme ja kansalaistemme etujen mukaisesti, niin olisi syytä olla myöhästymättä tästä junasta. Odotan mielelläni kuulevani teidän kommentteja, odotan rakentavaa keskustelua eri jäsenten ja poliittisten ryhmien välillä, jo toivon, että voimme jatkaa erinomaista yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Ja Dank, Kiitoksia, Reding. Tämä kuulostaa lupavalta. Eli että näissä monissa kohdissa varjoesittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa on saatu aikaan sopu. Ja toivotan teille tykköä tykö. Ja nyt sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Curtin Darling. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Nämä neuvottelut ovat kiinnittämässä yhä enemmän huomiota parlamentin ulkopuolella, mutta myös parlamentin sisällä. Ja ehkä yksi asia, joka on opet- otettava opiksi päätöslauselmasta, on se tapa, jolla me valiokuntana olemme olleet yhteyksissä muihin valiokuntiin ja keskustelleet tätä kautta parlamentin. Haluaisin kiittää esittelijää tästä avoimuudesta menettelyssä tähän saakka. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarkistuksia on paljon tältäkin valiokunnalta ja vielä enemmän tulee sitten tarkistuksia lausunnot laativilta valiokunnilta. Eli me olemme ehkä nyt prosessin puolivälissä ja mietimme, mitä kompromissit mahdollisesti voisivat olla. Mutta tämä minun mielestäni osoittaa johtajuutta Euroopan parlamentin taholta. Ja se on vastauksena kansalaisten vaatimukseen läpinäkyvyydestä kauppapolitiikassa ja kauppaneuvotteluissa. Vaikkakaan me emme voi vaikuttaa siihen tapaan, jolla komissio ja kauppapolitiikan komitea toimivat neuvotteluissa, niin me voimme johtaa edestä käsin läpinäkyvällä tavalla osoittamalla, että me toimimme läpinäkyvästi. Ja tämä on ollut hyvin positiivinen asia tämän mietinnön puitteissa. Haluaisin toistaa kohdan, jonka edustaja Redinkin mainitsi. Päätöslauselmassa ei ole kysymys siitä, että me hyväksymme tai hylkäämme kauppasopimuksen, koska kauppasopimusta ei ole vielä olemassa. Tässä on kysymys siitä, että haluamme vaikuttaa neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä. Paras tapa, jolla voimme vaikuttaa neuvotteluihin, on tuomalla selkeyttä julkiseen keskusteluun ja tuomalla mielipiteemme hyvin suoralla ja selkeällä tavalla esiin ja käytämme päätöslauselmaa tehdäksemme selväksi sen, mitä me haluamme ja mitä emme halua nähdä äh, tulevissa tisateksteissä. Meillä on ollut jo moniakin mahdollisuuksia esittää kantamme yleisesti ottaen Avainsana on johdonmukaisuus. Me olemme käyneet tänä vuonna paljonkin keskustelua T-tipistä. Meidän täytyy varmistaa se, että johdonmukaisuus säilyy kannoissamme. Päätöslauselman tulisi olla, tuon päätöslauselman tulisi olla lähtökohta. TISA on hyvä mahdollisuus päivittää GATSia, jotta se sopii internet-aikaan, mutta kuten monissa muissakin uuden sukupolven kauppaneuvotteluissa, niin meidän täytyy tehdä erittäin selväksi se, että julkiset palvelut ja normit, aivan erityisesti työnormit, niistä ei keskustella ja niihin näiden sopimusten neuvotteluihin ei tulisi negatiivisesti vaikuttaa. Me haluamme varmistaa sen, että viranomaisilla on sääntelyoikeus, ja tästä meillä on salpalauseke ja standstill-lauseke, ja me haluamme todellakin varmistaa sen, että tämä ei jää pelkäksi maininnaksi sopimuksessa. Sitten tietosuoja on asia, joka huolestuttaa meitä. Siihen täytyy puuttua kompromisseissa. Siellä käsittääkseni ollaan menossa oikeaan suuntaan mutta suurin ero TISAN ja joidenkin muiden, esimerkiksi TTIPin välillä on, on se, että TISA on ehkä se paras mahdollisuus meille viedä eteenpäin monivälisyyttä ja sopimusta kansainvälisellä tasolla lähitulevaisuudessa. Ja tästä syystä SD-ryhmä on tehnyt selväksi sen, että me emme halua ainoastaan monivälistä sopimusta rikkaiden maiden välillä, vaan me haluamme sopimuksen, joka hyödyttää kaikkia maailman alueita ja todellakin tarjoaa vaihtoehdon sosiaaliselle polkumyynnille. Eli on tiettyjä asioita, joita me emme kompromississa tule hyväksymään. On aivan välttämätöntä, että EU tekee kaikkensa, jotta tisasta tulee monenvälinen ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sellaiset ehdotukset, jotka eivät ole sopivia katsin kanssa, tulee hylätä. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että olen todellakin kiitollinen esittelijälle ja muiden ryhmien varjoesittelijöille hyvin rakentavasta hengestä, jossa me olemme tätä työtä tehneet. Ensimmäinen varjoesittelyjen kokous pidettiin, toinen tullaan pitämään tällä viikolla. Minulla ole epäilystäkään siitä, että yhdessä me tulemme saamaan aikaiseksi hyvän, hyödyllisen päätöslauselman ja toivon mukaan kompromissit sitten pitävät huolen kaikkien huolenaiheista ja odotan jo innolla sitä, että voin olla vieläkin avoimemmin suhtautua näihin kompromisseihin tulevissa kokouksissa. Kiitos Emma. Um, Kiitoksia, arvostan tätä rakentavaa työtä, jota yhdessä on tehty varjoesittelyiden kanssa. Olemme ottaneet huomioon kaikki eri näkemykset ja tulkinnat siitä, mitä hyvä kisa voisi sisältää ja yritämme saada aikaan hyviä kompromissitarkistuksia ja edistystä saatiin aikaan ensimmäisessä varjoesittelyiden kokouksessa ja toivottavasti tämä jatkuu myönteisellä tavalla, mutta vielä on työtä tehtävänä. Eli voisin ottaa esiin muutaman tärkeimmän asian, joita käsiteltiin ensimmäisessä kompromissitarkistuskäsittelyssä. Ja tämä standstill ja salpalausekkeet ja nämä myönteiset ja kielteiset luettelot ovat sitten kiistanalaisia kysymyksiä. Ja minä tiedän, miksi tuen salpa- ja standstill-lausekkeita kansallisessa toiminnassa ja haluan varmistaa, että kolmannet maat eivät estä eurooppalaisia yrityksiä pääsemästä markkinoille. Ja mitä tulee kielteiseen ja myönteiseen luetteloon, tämän komission sekamalli on oikea tapa. Siinä on joustavuutta kansallisessa kohtelussa ja kuitenkin voidaan valvoa markkinoille pääsyä. Myönteinen luettelo ja kunnianhimo tässä sopimuksessa joka on näin laaja ja syvä, niin tietyt tarkistukset, joita jo on tehty, kompromissitarkistus 23 ja 32, niissä puhutaan näistä markkinoille pääsystä, ja haluaisin korostaa, että tällä hetkellä juuri keskustellaan tarkistuksista, joissa puhutaan siitä, että kulttuuri- ja audiovisuaaliset palvelut pitäisi lukea pois. Audiovisuaalisista palveluista olen samaa mieltä, meidän pitää ne määritellä tarkemmin, mutta en tiedä, pitäisikö kulttuuria kokonaisuudessa jättää pois, koska sitä ei ole mitenkään määritelty. Ja EUlla on intressejä tällä alalla, media- ja julkistamisen alalla, ja se saattaa vaarantua, jos mukaan otetaan laajempi määritelmä. Eli kollegat tietävät, että lähetimme komission jäsenelle kirjeen ja kulttuurivalikunnan puheenjohtajalle – ja siinä puhuttiin näistä ongelmista liittyen TTIP-neuvotteluihin. Tuen sitä, että tässä viitataan, että viittaus kulttuurin poistetaan, mutta tuen sitä, että on oikeus säännellä, jotta voidaan suojella kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Ja sitten vielä asia, joka on minulle tärkeä, ja vastustan sitä, että mikä liittyy tähän eurooppalaiseen business Actin. Komissio ei ole saanut aikaan vastavuoroisuutta kolmansissa maissa, mitä tulee julkisiin hankintoihin, ja minä vastustin tätä viimeksi, kun tämä tuli parlamentin käsiteltäväksi, ja myöhemmin tänään tästä keskustellaan komission kanssa, eli mihin mennään seuraavaksi, ja mielestäni olisi väärin ottaa mukaan se ajatus, että tämä Business X olisi mukana TISassa, koska vielä ei ole selvitetty kantaamme tähän, emmekä tiedä, olisiko tällainen väline protektionistinen. Ja lopuksi, nyt kun puhutaan vastavuoroisuudesta, niin tästä on puhuttu tietyissä tarkistuksissa liittyen mallin neljä. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämä on ala, jolla pitää toimia varovaisesti, mutta tämä on kuitenkin tärkeä ala EUlle ja joissain tarkistuksissa halutaan rajoittaa tätä ja vaaditaan vastavuoroisuutta, mutta on valitettavaa, että kolmansien maiden sitoumukset tällä alalla ovat olleet vähemmän kunnianhimoisia kuin EUn, mutta kauppasopimukset, niiden pitäisi olla kunnianhimoisempia ja nostaa rimaa, mutta haluaisin varmistaa, että saamme aikaan päätöslauseman, joka on selkeä mikä on, sen suhteen, mikä on meidän tavoitteemme. Haluamme kunnollisen kauppastrategian ja kauppasopimuksen TISAN puitteissa kaikille Euroopan kansalaisille, ja uskon, että meidän pitää olla kunnianhimoisia, jotta voimme varmistaa, että tämä voidaan todella saada aikaan. Ja siksi toivon, että nyt kun teemme yhteistyötä, niin pystymme varmistamaan sen, että valiokunnan ja parlamentin viesti on selkeä. Eli me olemme sitoutuneita siihen, että TISA toteutuu. Kiitos sitten Maritse. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Tässä on jo paljon sanottu, eli esitän asiani lyhyesti. Arvostan esittelijän työtä hän on kerännyt tietoa, hakenut konsensusta ja yhteistyötä kautta tämän prosessin, joka on tekninen eikä aina helppo, mutta meillä oli erittäin hyvä rakentava varjoesittelijöiden kokous ja tästä saamme vahvan viestin neuvottelijoille. Tämä ei ole lopputuomion aika, joten kannustaisin kaikkia osallisia hakemaan strategisempia määritelmiä parlamentin kannalta avainkohdille sen sijaan, että rakennamme joulukuusta, josta löytyy kaiken näköisiä toivomuksia, joka sitten vesittää lopputulosta. Nyt meillä on mahdollisuus lähettää vahva viesti suhteessa siihen, mikä meidän mielestämme neuvottelujen hyvä tulos olisi. Tässä on paljostakin kyse palveluista, on kehkeytymässä yhä tärkeämpiä koko maailman kaupassa ja EU on luonnollisestikin hyvin avoin aivan erityisesti nyt enemmän avoimuutta on avainmahdollisuus Euroopan unionille. Meillä ei ole mitään menetettävää, mutta meillä on paljon voitettavaa ammattitaitoisille, palveluntarjoajille, asianajajille, arkkitehdeille ja niin edelleen. Meidän on tarkasteltava tätä myöskin maailmanlaajuisten normien asettamisen näkökulmasta. Sääntöihin perustuva maailmanlaajuinen järjestelmä ja nostettaisiin hieman rimaa sääntöjen suhteen. Markkinoille pääsy on avainasemassa, mutta mitä edistysaskeleisiin tulee, no nyt meillä on monenvälinen sopimus, niin on tärkeää myöskin sanoa, että me haluaisimme enemmän maita mukaan, aivan erityisesti BRICS-maat ja Kiina. Me haluaisimme monenvälisen sopimuksen palveluksista. Meidän ryhmällemme digitaalinen kauppa, jonka merkitys kasvaa, ja täten sääntökysymyksistä tulee entistä tärkeämpi. Digitaalinen kauppa on tärkeä osa meidän viestiämme. Me haluaisimme, että GATSia päivitettäisiin TISAN kautta. Yhtäältä varmistettaisiin tiedon vapaa virtaus ja toisaalta sitten kunnioitettaisiin henkilötietojen suojaa, kuluttajan suojaa ja yksilön oikeuksia. Eli ryhmämme haluaisi kunnianhimoisen sopimuksen. Se aivan selvästi on EUn etujen mukaista. Arvostamme sitä, että läpinäkyvyyttä ja pääsyä kaikille parlamentin jäsenille on haettu. Ja ryhmä on myöskin sitä mieltä, että jos me avaisimme tätä tietoa kansalaisille, niin silloin me kävisimme parempaa tietoon perustuvaa keskustelua ja voisimme olla yhteydessä eri sidosryhmään, joilla on kovatkin odotukset tämän näiden neuvottelujen suhteen. Kiitoksia. Meillä on hiukan aikatauluongelmia. Eitelbaun ministeri tulee tänne 11, eli jos voisimme päättää tämän keskustelun 11 mennessä, niin se olisi hyvä, koska muuten täytyy keskeyttää ja meidän täytyy sitten jatkaa 11.45. Stilas Kugluglu. Gracias, señor presidente. Kiitoksia. Luglu nyt ei päässyt paikalle, joten minä puhun hänen nimissään. Hän on meidän ryhmämme varjositteli tämän mietinnön osalta. Haluaisin kiittää Redingiä hänen ponnisteluistaan, kun hän laati tätä mietintöluonnosta, mutta kuitenkin haluamme varmistaa, että uusi sopimus palvelukaupan alalla ei haittaa yleistä hyvää. Ja tässä on muutamia kysymyksiä, joita täytyy vielä selvistää. Olemme huolissamme avoimuuden puutteesta, vaikka Euroopan parlamentti jo on pyytänyt enemmän avoimuutta ja että se saisi enemmän asiakirjoja käsinsä, mutta niitä ei kuitenkaan ole saatu riittävästi. Kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta kohtaavat samoja ongelmia kuin ennen, ja meillä on useita huolenaiheita. Ensinnäkin me haluamme sulkea pois tiettyjä aloja tästä sopimuksesta. Ja meidän täytyy muistaa eurooppalaisten työntekijöiden hyvinvointi ja myöskin kumppanimaidemme työntekijät. Meidän täytyy ottaa human, mukaan VTOn perusperiaatteet. Ja tässä tämä pitää olla sitova kaikille allekirjoittajille. Ja kolmanneksi meidän täytyy torjua nämä salpa- ja standstill-lausekkeet markkinoille pääsyssä. Tämä ei riitä. Yleistä hyvää voidaan suojella, jos nämä lausekkeet poistetaan koko sopimuksesta. Hyvin paljon on puhuttu siitä, että pitäisi olla monen välisyyttä sopimuksessa, mutta kuitenkin täytyy epäillä rehellisyyttä niiden osalta, jotka puhuvat monen välisyyden hyvistä puolista ja toiset taas eivät hyväksy edes tarkkailumaan asemaa tietyille maille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ja sitten lopuksi vielä kielteisten luetteloiden käyttö vain monimutkaistaisi välisyyttä ja se sinänsä on jo uhka työnormeille ja ympäristönormeillemme. Eli GATS-luettelossa oli pelkästään myönteisiä luetteloja, ja niiden pitäisi olla ainoita, joita me sovellamme. Kiitos. Sitten Ska. The rapporteur and... Kiitos, kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille. Muutama asia, jotka meille tärkeitä. Tämä, että tässä, tämä monenvälinen sopimus, olin sitä mieltä, että tämän on toimittava multilateraalilla tasolla, mutta on muutamia tarkistuksia ja kompromisseja, mitkä menevät katsoja pidemmälle, jotka tekevät tästä mahdottoman siten, että se voi toimia monenvälisellä tasolla. Tämä huolestuttaa meitä. Tämä, tämän olisi pärjättävä tämän monivälisyyden myös kaikkiin näihin liitteisiin. Lisäksi tämä hybridilista ei todellakaan sovi meille. Ja lisäksi tämän on toimittava tämän äh, tavoitteen kanssa yhteen liittyen markkinoille pääsyn ja kansallisen kohtelun. Tämä on meille tärkeä asia. Julkiset hankinnat liite, niin sekin on monenvälistämisen kanssa ristiriidassa. Katse mukaan ja DP mukaan, niin tämä ristiriidassa. Julkiset hankinnat ovat kipeä asia monille maille. Tätä ei mielelläkään haluta avata. Joten tässä pitäisi olla tällainen opt-in lausekemahdollisuus. Ne pääsevät mukaan, jotka haluavat. Lisäksi se, että on oikeus säännellä sisäisistä asioista, oikeus säännellä olisi lausekkeen avulla turvattava se, että se ei ole mitenkään ainoastaan implisiittisesti siellä, vaan aivan selkeästi kirjattuna sopimuksen lisäksi, jotta tämä on tämän monen välistämisen kanssa linjassa niin nämä kansalliset säännökset äh, rajoittuisivat GATS-artikla äh, 6 siten, että ei pitäisi olla tätä tarvetestiä. Äh, ja kuten me haluaisimme, että annetaan tietosuojaan poikkeus EU-lainsäädäntöön, siten, että ei ole mitään ehdollisuuksia sen suhteen, että sen on oltava linjassa Tisan muiden kohtien kanssa, siinä mennään oikean suuntaan, ja olemme sitä mieltä, että meidän tulisi toimia johdonmukaisesti öö, tämän Libe-lausunnon kanssa, joka hyväksyttiin hiljattain. Ja finanssipalvelut, se on meille hyvin kinkkinen asia. Olisi katsottu vastaava aiempia liberalisoimisen vaikutuksia, niiden vaikutusta kriisiin, että ennen sitä ei lisätä tai vapauteta markkinoita enempää, ja lisäksi tälle olisi varattava aivan oma sija tässä sopimuksessa. Kehittyville maille olisi annettava riittävä tuki. Varjo esitteli, että ja sitten tämä malli neljä, niin me alasimme, että tässä myös kiinnitetään huomiota kehittyviin maihin. Kiitos Begin. Kollegi. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Rodingia hänen tekevästään kovasta työstä parjoisitöiden kanssa, jotta löydämme kompromissin tämän päätösasman osalta. Kuten jo totesimme, me emme periaatteessa vastusta palvelukauppaa, mutta meillä pitää olla selkeitä säännöjä, jotka vähentää väärinkäytösten riskiä pisa neuvottelut kyllä huolestuttavat sekä meitä että kansalaisia ja esittelijä. Tämä mietintö on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus rauhoittaa kansalaisia ja muistuttaa neuvottelijoille, mitkä ovat eurooppalaisille asioita, joista ei tingitä. Me, me pit, emme nyt voi joutua huijatuiksi, me emme voi tyytyä neuvotteluihin, joista emme tiedä juuri mitään. Näitä asioita päätetään suljetujen ovien takia Genevessä ja haluaisin kiittää Redingiä tästä työstä ja tämä alkuperäinen teksti oli paljon parempi kuin tämä, mikä nyt on tässä. Ja minä en pidä nyt tästä tekstistä kovin paljon. ttip päätösasemassa suuret ryhmät haluavat saada aikaan sopimuksen, jossa sovitaan kaikesta, mutta siinä ei puhuta yksityiskohdista. Ja kansalaiset kuitenkin ansaitsevat parempaa, eivätkä mitään tällaista yleisluontoista tekstiä, mutta siinä ei kuitenkaan ole puhuttu selkeästi näistä yksityistämiskysymyksistä. Ja jotkut kollegat eivät halua puuttua tiettyihin ongelmiin, kuten näihin myönteisiin palveluluetteloihin ja siitä, mitkä julkiset palvelut suljetaan pois. Ja sitten on tämä kotimainen sääntelykysymys vielä ongelmallinen. Jos me emme kanna vastuuta siitä, että me selkeästi määrittelemme nämä kysymykset, niin sitten joku muu sen tekee. Eli mitä haluamme sitten tehdä tälle päätöslausamalle? Haluammeko erilaisen tekstin kuin TTIP vai haluammeko todellakin vaikuttaa näihin neuvotteluihin? Eli meidän ei pidä haskata tätä mahdollisuutta nyt. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Näyttäisi siltä, että tässä ollaan menossa TTIPin suuntaan. Tässä on paljonkin hyviä aikeita, mutta jälleen kerran edessämme on hyvien aikeiden lista, josta sitten löytyy erilaisia keltaisia ja punaisia viivoja. Ja mitä sitten voitaisiin suhteessa tähän sanoa? No sieltä löytyy artikla, jossa puhutaan TTIPstä ja öljystä ja että se kirjoitettiin öljyteollisuutta mm, silmällä pitäen. Käykö Tisan kanssa samalla tavalla? ja miten käy sen suhteen, että tätä bruttokansantuotekysymystä ei eurooppalaisessa mediassa ole keskusteltu lainkaan. TISA-keskustelu, joka on tärkeä keskustelu, sen täytyy olla elävä ja sen täytyy olla mahdollisimman läpinäkyvää kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta. No minulla ei välttämättä tässä vaiheessa ole paljonkaan sanottavaa, mutta totean, että meillä on sopimus joka haluaa luoda maailmanlaajuisia normeja, kuitenkin pitäen kiinni sääntelyoikeudesta. Tässä on paljonkin ristiriitoja ja minun mielestäni sitä tulee olemaan hyvin hankala täytäntöönpanna. TISasta löytyy kappale myöskin sisäistä sääntelystä, eli TISalla on vaikutuksia myöskin kansallisen tason sääntelyyn. Ja kysymykseni olisikin se, Käykö tässä niin kuin TTIP, eli perustettaisiin sitten jonkinlainen riitojenratkaisuelin? Minuute. Ähm. Kiitoksia sitten Morel ja Fenner, kumpikin saavat minuutin. Oui, monsieur le président. Puheenjohtaja, kiistatta äh, tässä esittelijät ja äh, esittelijät ja varjoesittelijät ovat äh, työskennelleet paljon. Tarkistusten määrä tuo esille, kuinka paljon tämä kiinnostaa jäseniä ja Tämä on tärkeä asia myös kansalaisille. Tässä ollaan huolestuneita. Tämä on ihan oikeutettu huolestuneisuus ja tässä ei voida ainoastaan vedota avoimuuteen siihen, että kaikki voittavat tässä ja että tämä on paras asetus liittyen talouteen, vaan kansalaiset tietävät äh, ja Keller tämän ansiokasti nosti esille, mitä liberalisoiminen on tehnyt työmarkkinoille ja tietylle yrityksille. Kansalaiset ovat aivan oikeutetusti ja perustellusti huolestuneita tästä liberalisoimisesta. Mikäli halutaan ainoastaan paremmin säännellä uusia digitaalitalouden eri haaroja, niin tässä olisi voitu tehdä sektorikohtainen asetus ja sopimus, mutta olen sitä mieltä, että no, pitää pitää mielessä, että päätöslausema hyväksyttiin 2013 tässä parlamentissa. Kulttuuripalvelut ei tule ottaa mukaan, audiovisuaalisia palveluita ei tule ottaa mukaan kaiken tämän asian puolesta. Kaikki sitä mieltä, että tulisi olla positiivisia listoja, myös oikeisto, ja lisäksi ei pidä olla tällaista standstill-lauseketta. Tämä on demokraattisesti ongelmallinen kohta. Very much. Then, uh... Niin ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä ja ilmeisesti ilmapiiri on ollut aika hyvä. Eli kolme lyhyttä asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy saada aikaan teksti, joka osoittaa, että meillä on kunnianhimoa ja paljon. Tämä on se alue, jolla EUlla on etuja puolustettavana ja siksi on tärkeää, ettemme mit, määrittele mitään uusia asioita, joista ei tingitä. Jos ajatellaan palvelukauppaa globaalisti, siellä EUllahan on enemmän kilpailuetuja verrattuna muihin alueisiin, niin meidän, jos emme tässä toimi aggressiivisesti, niin missä sitten kauppapolitiikan alalla? Eli meidän täytyy pitää nämä asiat mielessä. Ja sitten tietovirrat ovat tärkeitä ei pelkästään sähköisessä kaupassa, vaan tämä on tärkeää myöskin valmistusteollisuudessa ja meillä pitää olla kielto, joka liittyy tuotannon siirtämiseen. Tietosuoja on tärkeää, mutta se on yhdistettävä tähän tietovirtojen ymmärtämiseen, koska emme saa joutua tilanteeseen, jossa meillä on tietovirtoja, mutta ei tietosuojaa, tai sitten toisaalta on tietosuojaa, mutta ei ole sitten tietovirtoja, eli ei ole internettiä. Eli sitten on jonkinlainen Euronet. Eli meidän täytyy pystyä yhdistämään nämä kaksi asiaa. Ja sitten audiovisuaaliset palvelut ovat tietysti arkaluontoinen kysymys monille, ja meillä täytyy olla hyvin selkeitä määritelmässä. Ja olen samaa mieltä Emman kanssa. Eli meidän täytyy selkeästi määritellä, mitä me haluamme, ja nämä kulttuuri palvelut on väärä termi, vaan täytyy enemmänkin keskittyä audiovisuaalisiin palveluihin. Tässä on poikkeus GATS-sopimuksessa ja sitä poikkeusta pitäisi hyödyntää, eikä vain sanoa, että se pitäisi sulkea pois koko neuvotteluista, koska tärkeää on se, että EUlla on tämä poikkeus sen sijaan, että suljetaan pois kaikki audiovisuaaliset palvelut neuvotteluista kokonaisuudessaan. Eli pidetään kiinni tästä poikkeuksesta eikä tästä poissulkemisesta jatka sitä. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja, koska kehitys Lottuus tässä mainittiin ja DEVE-valiokunnassa me olemme juuri hyväksyneet lausunnon ja on selvää, että poliittiset ryhmät tulivat hieman eri suunnasta, mutta olen iloinen, että loppujen lopuksi sopimus löytyi. TISA voi olla hyvin positiivinen epätasa-arvoisuuksien ja köyhyyden lievittämisessä ja sillä voi olla vaikutus kehitysmaille ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä myöskin viesti teille ja Intalle. Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä Reding. Have... Kiitos puheenjohtaja. Tästä keskustelusta varmastikin kävi ilmi, että tässä on paljon kohtia, joista ollaan yhtä mieltä, mutta tässä on kyllä vielä sellaisia kohtia, joihin on saatava selvyys. Näin aiomme tehdä. Me tapaamme huomenna, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen näiden kiistakohtien kanssa. Näitä on kuitenkaan kovinkaan monta. Uskon, että pääsemme oikeaan todelliseen yhteisymmärrykseen. Joidenkin kohtien suhteen meidän on löydettävä ratkaisu, jotta voimme esittää valiokunnallemme hyvän kokonaisvaltaisen paketin äänestettäväksi. Olen erittäin luottavainen, että täm, nämä rakentavat ehdotukset, jotta yhdeksän eri valiokuntaa antavat heidän eri toimivaltuuksien piirin kulvien asioiden suhteen, niin varmasti ovat hyvä panos tähän työhön, sillä nämä eri valiokuntien kollegat ovat työskennelleet ansiokkaasti. Kiitoksia. Toivon edelleen, että voimme lähettää parlamentista selkeän viestin TISA-neuvotteluiden suhteen. No niin, tämä kohta on käsitelty ja sitten siirrymme kohtaan 17 ja on hienoa, että Luxemburgin ulkoasiainministeri Asselborn on täällä paikalla ja hän kertoo meille puheenjohtajavaltio Luxemburgin toiminnasta saavutuksista ja eilen hän puhuimme Länsi-Balkanista ja saimme aikaan hyvän sopimuksen. Ja tämä osoittaa sen tietä tulevalle työllemme. Ja puheenjohtajavaltio ei vielä ole päättänyt kauttaan. Vielä on Nairobin konferenssi tulossa ja tietysti sitten innolla odotamme, mitä voit kertoa sitten siitä ja miten näistä esteistä päästään yli ja millaisia lainsäädännöllisiä kysymyksiä sitten siellä käsitellään erityisesti mitä tulee kaupan suojeluvälineisiin ja mahdollisuuksiin edetä näissä kysymyksissä. Ole hyvä. Bernd. Euh, c'est un grand honneur pour moi que d'être... Euh, Kiitos. On suuri kunnia olla jälleen mukana tässä erittäin tärkeässä valiokunnassa. Ja tämä nyt vielä muutaman minuutin, jos sallitte. Minä pyrin nyt analysoimaan missä mennään kansainvälisen kaupan suhteen. Ollessani täällä heinäkuussa, niin minä toin esille, että tämä Lissabonin sopimuksen solmisen jälkeen ensimmäinen puheenjohtajakausi meille. Tässä on ollut kuitenkin muita haasteita ja äh, kansainvälisen kaupan alalla äh, haasteet ovat erilaisia kuin nämä eksistentialistiset haasteet, joita on politiikan muilla aloilla. Ja nämä eivät välttämättä aina nouse niin tärkeänä esille nämä tulli- ja kauppa-alan haasteet. Heinäkuussa toin esille Tunisian tilanteen sen suhteen, että käytäisiin koherenttia inklusiivista kauppapolitiikkaa ja toi myös osille tämän vastuullisen kaupankäynnin kaikkien kanssa. Ja näitä asioita silmälle pitäen me aloitimme ää, äh, nämä vapakauppaneuvottelut Tunisien kanssa ja ensimmäinen kierros käytiin välittömästi. Euroopan unioni on sitoutunut äh, tukemaan tätä maata, joka pyrkii saamaan taloutensa käyntiin, jotta tämä maantalo saataisiin paremmalle tolalle ja jotta voitaisiin auttaa tämän maan kansalaisia. Eurooppa haluaa olla solidaarinen niiden naapurimaiden kanssa, jotka ovat, joilla on yhteiset arvot ja tavoitteet Euroopan unionin kanssa. Ja Ja mitä tulee näihin ylimääräisiin oliviöljykiintiöihin, joita komissio ehdotti täytäntöön pantavaksi 2016, niin nämä ovat nimenomaan näillä linjoilla. Meidän puheenjohtajakaudella on useita asioita, joiden suhteen olen sitä mieltä, että me olemme saaneet hyviä tuloksia. Toisaalta on joitain tapauksia, joilla, jotka eivät tuoneet puheenjohtajavaltion tavoittelemia tuloksia. Ja mitä tulee neuvotteluiden avoimuuteen, niin me pyrimme käymään keskustelua kansalaisyhteiskunnan parlamentin ja komission kanssa, jotta tiedottaisimme, missä mennään neuvottelujen suhteen. Puheenjohtajavaltio oli usein mukana intavaliokunnan valiokunnan kokouksissa. Me olimme kuulolla liittyen kansainvälisen kaavan valiokunnan huolenaiheisiin. Me olimme myös yhteydessä eri kansalaisjärjestöihin ja taloudellisiin toimijoihin. Ja nimenomaan tämän koherenssihengen mielissä me olimme mukana jäsenvaltioiden ja muiden intressitahojen kanssa ja me pyrimme nimenomaan yhteistyön avulla viemään eteenpäin työskentelyämme viimeisten viiden kuukauden aikana. Euroopan komission tiedonantoa liittyen kauppapolitiikkaan, niin no, en puhu siitä enempää. Te olette puhuneet tästä Malmströmin kanssa, jonka kanssa keskustelimme myös kauppaministerin neuvostossa viime perjantaina. Ja me onnistumme neuvottelemaan tietyistä asioista aivan ennätysajassa. Minä haluaisin puhua aiheesta, joka on meille kaikille tärkeä. Nimenomaan ja mm, minä olen ymmärtänyt, että tietotekninen järjestely mahdollistaa sen, että sähköisesti voitaisiin vaihtaa tietoja parlamentin ja neuvoston välillä. Minä toivon, että tämä tulee ratkaisemaan niitä monia ongelmia, joita meidän toimielinten välillä on liittyen tiedonvaihtoon. Mutta minä haluaisin tuoda esille, että tämä neuvottelumandaattien julkaiseminen tullaan tekemään tapauskohtaisesti pyynnöstänne, kuten toimielinten välisessä sopimuksessa tämän aiheen suhteen on määritelty. Tämä on asia, joka vaatii yksimielisyyden neuvostossa. Tämä neuvottelumandaatin jakaminen on mahdollista ja näin toimimme ympäristöjärkinen suhteen. Öö, VTO-ministeri kokous järjestetään Nairobissa joulukuun 15. päivä alkaen ja 15 ministeriä tarvitaan paikan päälle, jotta päätöksiä voidaan tehdä. Otan huomioon kasvallisen tilanteen, mitä tulee näihin kolmeen pilariin, kilpailukyky, vienti, avoimuus ja kehitys, niin tämä paketti Narvissa, josta keskustellaan, niin liittyy vain Narvin jälkeiseen aikakauteen. Siinä on mukana Dohan kehityshankkeita ja tässä näitä pidettiin lupaavina hankkeina ja kehitykseen liittyen tässä panostetaan ennen kaikkea näihin kaikkein vähiten kehittyneisiin maihin ja Euroopan unionin lähestymistapa näihin köyhimpiin maihin ei tule muuttumaan ja VTOlla on tärkeä rooli tässä. Ja Nämä neljä Balin kysymystä ovat tärkeässä roolissa. Nämä, eli puuvilla ja nämä muut kaupankäyntiin liittyvät ähm, seikat ovat kenties hieman hankalampia. On tärkeää, että näistä neuvotellaan vielä, jotta päästään yhteisymmärrykseen. Mitä tulee tähän äh, maataloustuotteiden viennin kilpailukykyyn, niin tässä halutaan vahvistaa tämä vahvistetusti nimenomaan vien, tämän viennin suhteen siten, että on näitä kiinnittää huomiota vientiluottoihin, kansainvälisen ruoka ja muihin tekijöihin. Euroopan unionille on tärkeää, että näissä tuloksissa kiinnitään huomiota neljän vientikilpailukykyyn liittyviin asioihin, joiden suhteen Brasilian Uuden-Seelannin, äh, Argentiinan, Peron ja kanssa. EU on allekirjoittanut yhteisen kannanoton 16. marraskuuta 2015. Lisäksi on tärkeää, että parannetaan avoimuutta äh, polkumyyntiin, kalastustukiin, alueellisiin sopimuksiin ja sisäisiin palveluasetuksiin. Ja mitä tulee näihin kolmen äh, neuvottelevan suurlähettilään toimiin, niin Asevedo ehdotti, että perustetaan ministeriö julkilausumaan liittyen menettelyyn, joka jatkuu Genevessä. Neuvottelut tulevat jatkuvaan aivan viime minuutille saakka, ja Euroopan unioni tulee tekemään kaikkensa, jotta VTO tulee tästä ministerikokouksesta vahvempana. Ja lisäksi on tärkeää, että käydään avoin keskustelu siitä, että tähän äh, näihin monivälisiin neuvotteluihin ottaisi myös muita asioita mukaan. Tässä on kuitenkin pidettävä että näihin, tähän kehitysulottuvuuteen tässä neuvottelusyklissä. Ja viime torstain päätöslauselman luettuani, niin olen havainnut, että meillä on yhtenevät tavoitteet tämän asian suhteen. Minä tavasin Istanbulissa VTOn pääjohtajan G20 ministerin kokouksessa. Ja minä välitin tähän kaupankäynnin helpottamiseen liittyvän EU-kannan. Ja tämä tuo esille sen, että Euroopan unioni on valmis liikkumaan eteenpäin Genevessä. Minä haluan kiittää teillä valiokuntaa Euroopan parlamenttia siitä, että tämä sopimus hyväksyttiin mahdollisimman nopeasti neuvoston osalta. Viime kuukausina työskentely on painottunut ennen kaikkea siihen, että keskitytään tähän poikkeukseen liittyen. Ja EU on sitoutunut tähän kaikkien köyhimpien maiden poikkeukseen helmikuussa ja tämä annettiin VTO kauppaneuvostolle nimenomaan tämä poikkeus, joka liittyy näihin kaikkein vähiten kehittyneisiin maihin. Tämä, eli Euroopan unionin nämä palveluihin liittyvät poikkeukset on välitetty eteenpäin kauppapoliittiselle neuvostolle. Toivomme, että Nairobiissa me pystymme myös poliittisella tasolla saattamaan loppuun tämän monivuotisen sopimukseen liittyen Ympäristön hyödykkeisiin Tämä liittyy myös kauppapolitiikkamme ympäristöteollisuus koherenssiin. Tämä sopimus tulee olemaan erittäin tärkeä liittyen näihin ympäristöneuvotteluihin COP21 kokouksen Pariisissa ja myös tähän VT-ministerien kokoukseen Narvissa. Tämä tulee olemaan avoin kaikille VTO-maille Tällä on merkittävät vaikutukset talouteen, ympäristön ja teollisuuteen. Tämän tyyppinen sopimus olisi hyödyllinen Euroopalle ja myös sen yhteistyökumppanille. Mitä tulee näihin monenvälisiin neuvotteluihin, niin minä haluaisin nostaa esille myös sen, että tässä ollaan viimeistelemässä tietoon tekniikan Suurusta tässä tulee nämä tariffit vapauttamaan toivon mukaan. Ja palvelukaupasopimukseen liittyen Luxemburgin puheenjohtajavaltiona haluan varmistaa, että tätä asiaa seurataan neuvostossa asianmukaisesti, mikäli halutaan luoda avoin, syrjimätön liiketoimintaympäristö yrityksille, niin nämä ovat sellaisia asioita, joihin puheenjohtajavaltio on kiinnittänyt erittäin paljon huomiota, ja on erittäin tärkeää, että pidetään myös hallitusten oikeussäännöllä. Ja neuvotteluista ja nämä eurooppalaiset tietosuojastandardit on ylläpitävän tässä sopimuksessa. Neuvosto lisäksi tuki näitä neuvotteluita rakentavalla tavalla ja on tärkeää, että nämä neuvottelut käydään yhteistyössä parlamentin ja komission kanssa siten, että noudatetaan yhteisön säännöstöä samaan aikaan kuitenkin palveluntarjoajille uusia markkinoida luoden. Tässä on tärkeää saada aikaiseksi kriittinen massa tässä monenvälisessä sopimuksessa siten, että nämä ovat lopuksi monenvälisiä sopimuksia. Minä haluan kiittää erinomaista mietintöä ja hyviä keskusteluja, joita tässä valiokunnassa on käyty. Haluan kiittää maan miestäni Vion Redingia. Minä toivon, että tullaan jatkamaan töitä sen suhteen, että EU tulee liittymään YK-perussopimukseen Unstralin. Tiedätte varmastikin, mitkä ongelmat tässä on esille. Ja olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa tuodaan esille selkeästi, kuinka tärkeä avoimuus on, ja lisäksi on pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti eri YK-säännöt, ja välimieskäsittely ei ole poikkeus tähän EU on ollut eräs tärkeimmistä neuvottelukumppaneista, kun neuvoteltiin Unisitralia, ja on erittäin tärkeää, että ylläpidetään EUn uskottavuutta tässä monenvälisessä lähestymistavassa, jonka EU itse pyrkii neuvottelemaan. Viime kuukausien aikana me olemme työskennelleet rakentavasti, pragmaattisesti yhdessä komission kanssa – sen eteen, että löydetään rakentava ratkaisu nykyisen umpikujan. Vaikkakin me olemme saavuttaneet monen asian suhteen edistysaskelia, niin valitettavasti EU ei pääse vielä liittymään tähän sopimu- yleissopimukseen. Me Tulemme kuitenkin ponnistelemaan, jotta me löydämme ratkaisun siten, että tämä miellyttää kaikkia eri osapuolia. Minä toivon, että me voimme luottaa jäsenvaltioiden sitoumukseen olla mukana aktiivisesti näissä keskusteluissa. Arvon puheenjohtaja, minä haluaisin puhua nyt näistä kahdenvälisistä vapakaupasopimuksista, joista ollaan neuvottelemassa kolmansien maiden kanssa. Me TTIP-neuvottelut ovat saavuttamassa substanssin eh, avoimuuden ja vuoropuhelun suhteen uuden laatutason. Tässä ollaan määrittelemässä, minkä, mikä linja otetaan kaikkeen. Eh, poliittisimpien asioiden suhteen, kestävä kehitys, palvelut, eh, investointien suojelu ja julkiset investoinnit. No, pallo on nyt amerikkalaisten kenttäpuoliskolla. Tässä nämä ö, ähm, valtion ja investoijien välisten kiisteen ratkaisumekanismin ollaan kiinnittämässä huomiota muutamien kaupaministerien suhteen Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Luxemburg, Saksa ja Ranska, niin äh, me teimme ehdotuksen, että saamme uudistuksen aikaan tämän herkän asian suhteen. Ja lisäksi, no, me pyrimme heinäkuun, heinäkuussa hyväksytyn päätöslausuman mukaan. Nyt sitten syyskuussa komissio teki uuden riitojen ratkaisuun menettely ehdotuksen liittyen investoijan ja valtiovälisen ritoihin. investoi, tästä puhuttiin avoimella tavalla ja tässä pyrittiin tehokkaasti suojelemaan jäsenvaltioiden oikeuksia ja Euroopan unionin oikeutta säännellä taaten kuitenkin eurooppalaisille yrityksille, varsinkin pk-yrityksille, riittävä oikeussuoja siten, että heitä vastaan ei syrjitä. Tämä uusi järjestelmä pyrkii luomaan avoimen, puolueettoman järjestelmän, jossa on julkisesti nimettyjä tuomareita, jotka toimivat korkeiden moraalisten eettisten standardien mukaan. Ja lisäksi tässä on valituselin. Tässä on merkittävä ero nykyisen ISDS-ehdotuksen. Tässä suojellaan eurooppalaisia investoijia tasapainoisella tavalla ja Luxemburgin on puheenjohtajavaltana pyrkinyt tukemaan komissiota tässä ja Inta ja on erityisen tärkeää, että tämä tällä on vihreä valo tästä valiokunnasta, jotta komissio pystyy keskustelemaan tästä Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat saavat tämän ehdotuksen käsiteltäväksi marraskuussa. Mikäli tämä hyväksytään, niin tästä voi tulla uusi standardi, mitä tulee invest investointien suojamisen. Meidän neuvoston kokouksessa tämä hyväksyttiin ja mitä tulee muutamiin ää, äh, asiakirjoihin liittyen näihin, ää, äh, mitä tulee näiden neuvotteluasiakirjojen äh, esille tuomiseen, niin me olemme etenemässä tämän asian suhteen, että tämä on luettavissa eri maiden pää, jäsenvaltioiden pääkaupungeissa me emme myöskään vastusta sitä, että kansallisten parlamentin jäsenet pääsevät käsiksi näihin neuvotteluasiakirjoihin. Me haluamme viedä läpi näitä neuvotteluja avoimesti ja haluamme, että tässä keskustelun käydään faktoihin perustuen. Yleisesti ottaen tähän asian liittyen, niin on kiitettävä komission jäsen Malmströmin lähestymistapa. Hän on rakentavasti, väsymättömästi ja avoimesti pyrkinyt ottamaan nimenomaan tämän avoimuuden esiin näissä neuvotteluissa. Tämän avoimen, avoimuuden ja vuoropuhelun hengen mukaisesti Neu, Luxemburg on järjestänyt korkean tason konferenssin koskien TTIPia. Tämä kokosi yhteen työmarkkinaosapuolia 28 jäsenvaltiosta ja mm, olen tyytyväinen, sillä nyt näyttää siltä, että on mahdollista puhua hieman tyynemmissä olosuhteissa näistä neuvotteluista. Mitä tulee Yhdysvaltain puolen kehityksiin, niin USTR on ö, hiljattain viimeistellyt TPP-sopimuksen ja samaan aikaan Obaman hallinto ilmoitti, että tämä tullaan pyrkivän allekirjoittamaan tämä TPP ja kongressilla on nyt 90 päivää aikaa perehtyä tähän sopimukseen ennen kuin se hyväksytään. Se on tämän Fast Track-lainsäädännön eräs toimenpide. Tämä Fast Track hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna. Ja tästä ei äänestetä varmaankaan ennen huhti-maaliskuuta. Erittäin paljon tulee riippumaan vaalien tuloksista, mutta EU haluaa, että me saamme allekirjoitettua ensi vuoden loppuun mennessä laaja ja laadukas sopimus siten, että substanssi tulee kiirehtimisen edelle. Minä olen varma, että tässä polarisoituvassa maailmassa tiiviit yhteydet Yhdysvaltoihin ovat tärkeä osa ratkaisua ja tämä saattaa lisätä paremman, tuoda mukana paremman yhteisymmärryksen Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Me, tämä saattaa tuoda takaisin nämä, tämä tärkeän yhteyden, joka vaikuttaa joskus olevan kateissa. Tämä legal scrumming-menettely on edelleen käynnissä, mutta olen sitä mieltä, että olisi tärkeää, että liittyen tähän äh, kansainväliseen sopimukseen, äh, Malmström on ollut jo yhteydessä uuteen kauppaministerin Kanadasta, ja asia varmastikin tulee etenemään. Mitä tulee kahdenvälisiin vapakauppasopimuksiin, niin me olemme tiivistäneet yhteistyötä, jotta saamme Japanin kanssa viimeisteltyä vapakauppasopimuksen tavoite, että tämä, nämä neuvottelut saadaan loppuun vuoden loppuun mennessä puheenjohtaja Juncker ja pääministeri Abe peräänkouluttavat tätä, mutta tämä ei onnistunut. TTIP-neuvottelut vaikuttivat lopputulemaan ja komissio on nyt laatinut sellaisen kalenterin, että nämä neuvottelut on siis otettu loppuun ensi vuoden aikana. EU on ratifioinut vapaakauppasopimuksen EUn ja Korean välillä viiden vuoden jälkeen neuvottelut Yhdysvaltojen ja Aasian kanssa kestivät yli viisi vuotta. Tämä astuu lopullisesti voimaan joulukuun puolivälissä, kuten kenties tiedätte. Se, että tätä sopimusta voidaan modernisoida uudistaa, niin se on käynnissä Korean osapuolen kanssa neuvostossa. Ja meidän puheenjohtajakauden aikana vapakauppasopimus EUn ja Vietnamin välillä saatiin solmittua. Tämä on erittäin hyvä ennakkotapaus muille kolmansille nouseville maille tältä alueelta. Oli kyseessä tarifien vapauttaminen, kauppojen avaaminen tai se, että no, noudatetaan EU-tietoisia standardeja. Olen tyytyväinen, että Vietnam, joka oli eräs meidän kansallisten kehityshankkeiden kohde, niin on saanut solmittua kunnianhimoisen vapakauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa. Tätä tekstiä ollaan nyt viimeistelemässä, ja mitä tulee investointi kohtaan, niin Juncker ja vietnamilainen ministeri tulevat äh, ilmoittamaan, että neuvottelussa on päästy päätökseen. Yleisesti ottaen, kuten me myös huomasimme viime perjantaina, meidän taloussuhteiden syventäminen asianmaiden kanssa siten, että tässä lähdetään koko alueeseen, kuten myös yksittäisiin maihin, niin alkavat kantaa helmä. Me, aloit- me toivottavasti pääsemme aloittamaan neuvottelut Indonesian kanssa ja neuvottelut, neuvottelut ovat alkaneet Filippinen kanssa. Euroopan unioni on myös aloittanut neuvottelut Malesian kanssa ja tämän kanssa, no, tilanne on vaikea Malesiassa ja mahdoton Taimassa tällä hetkellä. Investointisopimus EUn ja Kiinan välillä. Neuvottelut jatkuvat ja ovat jatkuneet 2015 vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tämä on ollut etusijalla sen suhteen, että saadaan uudelleen kalibroitua kaikkien eduksi nämä suhteet Kiinan kanssa. Me pyrimme seuraamaan tiiviisti komission ponnisteluja ja me, haluamme, me olemme korostaneet neuvottelijoille, että on tärkeää, että tässä todellakin pyritään saamaan yhteisymmärrys Kiinan vastapuolen kanssa sen suhteen, että saadaan laadittua yhteinen teksti, joka toimii perustana neuvottelujen jatkolle. Tämän asian tiimoilta me keskustelimme myös Myanmarin kanssa käytävien neuvottelujen kanssa siten, että me voimme parantaa eurooppalaisia investointeja Myanmarissa, että investoijat saavat paremman oikeusturvan ja että vähennetään kaupan esteitä näissä siirtymävaiheen maissa. EU tulee tukea tätä siirtymää kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Jos näiden sopimusten suhteen investoinnit ovat tärkeässä roolissa, niin haluaisin kuitenkin muistuttaa, että EU tulee myös peräänkuuluttamaan kestävää kehitystä ja avoimuutta muita asialaisia asianmaiden komponentteja tulee tuoda esille, esimerkiksi Australia ja Uusi-Seelanti. Tässä pyritään aloittamaan kaupaneuvottelut näiden maiden kanssa. Tässä ollaan nyt etsimässä sopivaa tunnusteluja, tekemässä tunnusteluja ja tässä tullaan nyt katsomaan, miltä, mistä lähtökohdista neuvottelut näiden maiden kanssa aloitetaan. Merkosurin suhteen, vaikka ponnisteluja on ollut, niin Ruutulippu ei ole aivan vielä näkyvissä. Viime perjantaina käytiin suora keskustelu vastapuolen kanssa. Minä tunnen poliittisen diplomatian, niin voin todellakin sanoa, että tässä oli tämän tyyppiset suorat keskustelut kyseessä. Komission jäsen Malmström pyrki katsomaan, mikä on tilanne ja tunnelma vastapuolen leirissä. Ja tässä pyritään katsomaan, mitkä ovat, ovat puolustus- ja hyökkäysliikkeet, mutta meidän on toimittava siten, että nämä tariffilinjat avataan maltillisesti, niin tässä vastapuoli oli melko jakautunut. Ja sitten lähialueemme tämä on katsottava, että tässä tarvitaan koherentilla globaalilla tasolla eri lähialueen kauppakumppaneiden kanssa. Siksi olinkin tyytyväinen, että me saimme Länsi-Balkanin maiden suhteen hyvän pragmaattisen lähestymistavan siten, että me voimme ylläpitää tämän alueen hyvää taloutta ja auttaa tätä maata, näitä maita eteenpäin. Lisäksi Ukrainan kanssa eurooppalaiset, ukrainalaiset ja venäläiset asiantuntijat jatkavat kolmenvälisiä neuvotteluja tänään. Ei tässä nyt tule liikaa toivoa, mutta tässä pyritään, että tämä tilanne ei ainakaan heikentyisi poliittisella tasolla. Tässä on eri maiden intressejä katsottava ja myös kumppanimaidemme itsemääräämisoikeutta valvottava. Malmström on sitä mieltä, että vaikka ratkaisua ei löydy ennen tammikuun ensimmäistä, niin tämä neuvottelu, jossa Venäjä on mukana, niin varmasti tulee jatkumaan. Kuten viimeksi sanoin täällä vieraillessani, me tulemme myös jatkamaan ö, näitä taloussuhteita tiettyjen ensisijaisten afrikalaisten maiden kanssa – Nämä ovat hyvä keino ylläpitää suhteita tiettyjen maiden kanssa. Tässä maanosassa on useita haasteita, mutta siellä on myös erittäin paljon mahdollisuuksia. Jälleen kerran kaupankäynnin tulee toimia talouden parantajana, mutta se auttaa meitä myös viemään eteenpäin taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkemyksiä ja ulottuvuuksia jotka ovat tärkeässä roolissa tässä maanosassa. Ja Etelä-Afrikan ja Länsi-Afrikan maiden kanssa tullaan tiivistämään yhteistyötä eri sopimusten muodossa me pystymme parantamaan meidän yhteistyötä ja lisäämään näiden kumppanimaiden kanssa vietäviä hankkeita. Ja minä haluaisin nostaa esille erään asian, joka huolestuttaa liittyen eräisen haasteeseen. Teräsala on kohdannut useita rakenteellisia ja muitakin ongelmia, ylikapasiteetti, myyntien vähentyminen ja lisäksi epäreilu kauppa kolmansien maiden lisää haasteita. Lisäksi kansalliset energiapolitiikat ovat johtaneet kohonneisiin energiahintoihin ja kuitenkin tältä sektorilta saadaan 360 000 työpaikkaa suoranaisesti. Eri yhteyksissä asioista on keskusteltu ja viime vuonna on haettu riittäviä keinoja, jotta tilannetta voitaisiin parantaa ja pidettäisiin huomioon kaupapolitiikan välineet. Haluaisin muistuttaa teitä tästä, koska teräs on minunkin maani kannalta tärkeä aihe ja meidän ei tulisi unohtaa sitä, että teräs myöskin ehtyn kautta on Euroopan unionin alkulähde. <clears throat> Lopuksi haluaisin puhua yhteislainsäädäntöhankkeista. Yksi prioriteeteista Luxemburgille puheenjohtajamaana on konfliktimineraalit. Tämän asetuksen tarkoituksena on lisätä oikeusvarmuutta ja läpinäkyvyyttä hankintaketjussa, jotta rikottaisiin yhteys louhimisen ja rahoituksen välillä. Euroopan parlamentti hyväksyi tarkistuksia ehdotukseen toukokuun täysistunnossaan tänä vuonna. Luxemburgi puheenjohtajamaana on vienyt eteenpäin hedelmällisiä keskusteluja, jotta asiassa päästään eteenpäin. Ja nyt ollaan lähellä 28 ehdotuksen loppuun viemisessä ja odotamme eh, trilogin käynnistämistä parlamentin kanssa. Ja olen vakuuttunut siitä, että teidän tuellanne ja se paketti, jonka me tulemme hollantilaisille kollegoillemme välittämään, niin se on hyvä kompromissi eri toimijoiden välillä ja täysin toteutuskelpoinen. Haluttiin myöskin muuttaa kidutuksen vastaista asetusta ja tämä tullaan hyväksymään huomenna ja trilogi, ensimmäinen trilogi järjestetään jo ensi viikolla 10. joulukuuta. Luxemburgin puheenjohtajamaana haluaa saada, on saanut neuvottelumantaatin neuvostolta ja haluaa siis lähteä trilogin tielle tässä asiassa. Me emme onnistuneet käynnistämään trilogia aikaisemmin, mutta olen vakuuttunut siitä, että käytännönläheiseen sopimukseen päästään meidän puheenjohtajakaudellamme ja niiden keskustelujen ansiosta, joita Italian puheenjohtajakaudella jo käytiin meitä ennen. Parlamentti edelleen odottaa neuvoston reaktiota mitä tulee julkisiin hankintoihin ja niihin liittyviin välineisiin, niin sanottuun IPI-aloitteeseen. Marraskuussa 2014 neuvostolta pyydettiin uutta ehdotusta ja seuraava puheenjohtajamaa tulee sitten tähän pureutumaan teidän kanssanne. Neuvoston lounaalla, kauppalounaalla viime viikolla neuvosto puuttui hyvin tärkeään asiaan – toisin sanoen markkinataloussatuksen myöntäminen Kiinalle. Keskustelut osoittivat, kuinka monimutkainen tämä aihe on kaikista näkökulmista tarkasteltuna. Jos Euroopan unioni päättäisi olla myöntämättä markkinataloustatusta Kiinalle joulukuussa 2016, niin silloin Kiina voisi vetää Euroopan unionin VTO-oikeuteen riitojen ratkaisumenettelyn kautta. Toisin kuin muut toimijat, joilla on päätöksentekomahdollisuus esimerkiksi Yhdysvalloilla, ja nämä ovat nopeita menettelyjä, niin Euroopan unionin täytyy ryhtyä muuttamaan lakejaan. Ja tästä syystä komission ehdotus ja parlamentin mukana olo tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä, niin tähän liittyy se riski, että aika toimii meitä vastaan sosiaalisen dumppauksen vastaisessa taistelussa yleisesti ottaen. Yleensä näiden asioiden käsittely menee 8-12 kuukautta vähintään. Tässä on lähdetty liikkeelle hieman myöhässä vaiheessa ja toivomme neuvostona, että parlamentti löytää elinkelpoisen ratkaisun tähän hyvin okaiseen ongelmaan vuonna 2016. Tämä keskustelu voi myöskin vaikuttaa jäsenvaltioiden kantaan kauppapuolustusvälineiden modernisointiasioissa. Kuten te tiedätte, jäsenvaltiot ovat jakaantuneita, mitä tulee näihin oikeuskysymyksiin ja Luxemburg tulee pyrkimään jonkinlaisen konsensuksen löytämiseen. Eli hyvä Herra puheenjohtaja, kuten näette, niin neuvosto ei viimeisen viiden kuuden kuukauden aikana ole levännyt laakereillaan. No, tässähän on kysymys oikeastaan viidestä kuukaudesta, koska tähän kuului elokuu. Eli meidän aikomuksenamme on viedä päätökseen moniakin asioita ja olen vakuuttunut siitä, että hollantilaiset kollegat tulevat tekemään parhaansa, jotta prosessien eteenpäin vieminen jatkuu ja tarttuu haasteisiin, joita Euroopan unionilla on mukaan lukien kauppapolitiikka. Haluaisin kiittää teitä ja todellakin äh, Fidel Castro, joka puhui 4-5 tuntia, niin kyllä käy sääliksi häntä. Kiitoksia. Se oli todella kattava kuvaus EUn kauppapolitiikasta. Ja me jaamme tämän puheen sitten jäsenille, jotta he voivat vielä tutustua uudelleen näihin yksityiskohtiin. No, meillä on nyt aika vähän aikaa enää jäljellä. Eli jäsenet saavat kukin yhden minuutin puheaikaa. Eli sen jälkeen ehdimme kuulemaan vielä vastauksiasi. Daniel. Kiitoksia ministeriä ja itse edustan nyt sitten suurinta ryhmää, eli en nyt pidä kiinni tästä yhdestä minuutista. Kiitoksia tästä esityksestä. Ryhmäni puolesta sanoisin, että me todella haluamme, että Ukrainan kanssa solmittu sopimus astuu voimaan, eli yrittäkää saada neuvosto liikkumaan tähän suuntaan. Ja sitten on hyvä, että Tunisian suhteen on alettu toimia, mutta meidän pitäisi saada nämä asiat paremmin päätökseen. Emme vielä ole aloittaneet tätä ja meidän ei pitäisi ainoastaan Kiinan, vaan myöskin Taiwanin kanssa pitäisi neuvotella investointisuojasta. Tässä ei ole tapahtunut mitään, eli olisi hyvä, jos voisitte kertoa, onko neuvostossa valmiutta aloittaa neuvotteluita Taiwanin kanssa, vai tehdäänkö se vasta kun Kiinan kanssa on saatu neuvottelupäätöksen. Ja sitten Kolumbia ja Peru tällä hetkellä, jos minulla on oikea tietoa, niin 50 parlamenttia on sen ratifioinut Euroopassa, mutta 50 vielä puuttuu. Eli katsotteko, että neuvosto varmistaa sen, että ratifiointi etenee myöskin neuvostossa. Ja sitten SETA-sopimus. On hienoa, että neuvosto tai ainakin jotkut maat ovat painostaneet tässä asiassa. Me tuemme tätä minun ryhmässä Se on jo nyt tässä muodossa hyvä sopimus, mutta neuvostossa vaaditaan, että komission pitää vielä parantaa sitä ja sitten tietyt jäsenvaltiot ovat lykänneet ratifiointia myöhemmäksi. No sitten on paljon lainsäädäntömenettelyitä. Lainsäädännön alalla ei ole yhtäkään menettelyä, jota olisi saatu päätöksen teidän kaudellanne. Tämä ei ole pelkästään teidän vastuutanne, vaan myöskin edeltäjänne eivät saaneet mitään valmiiksi. Eli miten tässä nyt onnistutaan, eli että neuvostossa vihdoinkin asiat saadaan päätökseen parlamentissa – meillä on jo käsitelty asioita toisessa käsittelyssä, ja ehkä neuvottelu voisi vähän kertoa, millainen aikataulu sillä on näissä lainsäädäntökysymyksissä. Ja olisin kiitollinen, jos voisitte kertoa näistä jotain. Ja, ganz schnell, also zur... Niin ihan nopeasti. Ukrainasta olen täysin samaa mieltä. Kiina, Taivan, en nyt ole mikään asiantuntija näiden maiden osalta, mutta olen kuullut, että Kiina tehdään ensin ja sen jälkeen Taivan. Tämä on se järjestys neuvostossa. Et nyt ehkä ole samaa mieltä tästä menettelytavasta, mutta näin olen ymmärtänyt asian. Niin olette oikeassa. Puheenjohtajavaltion pitää myöskin Kolumbian ja Perun osalta edetä. 50 kansallista parlamenttia on tämmöinen ratifioinut, mutta neuvosto ei oikein pysty painostamaan jäsenvaltioita, mutta me suhtaudumme tähän kyllä vakavasti neuvostossa. Ja sitten SETA. No, sitten kun Euroopan parlamentissa on äänestetty, niin kun tämä uusi ISTS-järjestelmä jos siitä nyt tulee tämä malli, jota sovelletaan maailmanlaajuisesti, niin vähintäänkin, ja nyt Kanadan hallituksen kanssa tästä on keskusteltu, eli ehkä tämä voisi toimia, mutta en usko, että neuvostossa on maita, jotka haluavat käyttää uutta ISTS-järjestelmää perusteena setan estämiseksi. Enemmistö neuvostossa kannattaa tätä sopimusta ja No, sanoit, että emme ole saaneet paljon aikaan, se pitää paikkansa. Mutta teitä on 751 ja meillä on vain 22. Ja... Mutta meidän täytyy kaikkien kuitenkin olla samalla linjalla. Olemme olleet yhteydessä Unisitraaliin ja siellä on yksi maa, joka on estänyt asian etenemisen vuoden ajan. Enkä usko, että nyt olisi mahdollista saada asiaa eteenpäin. Teidän on ymmärrettävä tämä, mutta puheenjohtajavaltio on tehnyt parhaansa. Ja teemme tätä työtä vielä joulun asti, jotta saisimme aikaan läpimurron kolmikantaneuvotteluissa. Very much. Sen Julie. Two. Paljon kiitoksia. Kaksi nopeaa kysymystä. Ensimmäinen liittyy teräkseen. Olen täysin samaa mieltä kanssanne terästeollisuuden tärkeydestä ja siitä, että se on perusteollisuus ja teollisuudetemme perusta. Eli haluaisin esittää kysymyksen tämä blokkaava vähemmistö, jota Iso-Britannian hallitus vie eteenpäin, niin onko se poistettu ja onko, ovatko neuvost, neuvottelut käynnistyneet neuvostossa ja sitten modernisointu ja se, että ei haluta riita, kauppariitamenettelyä uudistaa, niin onko muita aloitteita, joita neuvosto vie eteenpäin, jotta kriisissä teräsektorilla hankkiuduttaisiin eroon? Ja sitten toinen lyhyt kysymys, lyhyt kysymys liittyy suhteisiimme Afrikkaan ja talouskumppanuussopimukset niissä on hyvin heikot kestävän kehityksen kappaleet. Ne ovat heikoimmat monin vuosiin ja mietin vain sitä, että jos me heikonnamme sitoumustamme kestävään kehitykseen, onko sitä keskusteltu neuvostossa ja onko neuvosto ottamassa tätä esille kiireellisenä asiana komission kanssa? Kiitos. Bon, d'abord sur euh, la... No, aseesta ensin Iso-Britannia ei ole muuttanut kantansa. Se, mistä keskusteltiin, oli se, voidaanko tehdä ero teräksen ja markkinatalouskysymysten välille Kiinassa. Eli näistä kahdesta keskusteltiin samaan aikaan. tämä markkinataloustilanne, meillä on kolme vaihtoehtoa. Emme tee mitään, tai sitten muutamme kaiken, tai sitten neuvottelemme. Eli Kiinan kanssa voidaan päästä esimerkiksi teräksestä sopuun, ehkä myöskin aurinkopaneeleista. Mutta tämä nyt on kanta, joka valtaosalla jäsenvaltiosta on eli 350 000 työpaikkaa on suoraan riippuvaisia teräsalasta ja varmasti tuplasti sitten välillisesti on riippuvaisia teräsalasta. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Ja esimerkiksi Iso-Britannia, siellä on jo ongelmia tämän aiheen suhteen ja se on vakavaa. Euroopan pitää olla avoin näissä kauppakysymyksissä mutta Alankomaiden puheenjohtajakaudella ja ehkä vielä Slovakian puheenjohtajakaudella komissio tietää, että tämä on hyvin arkaluontoinen ala. Komissio vielä ei ole tehnyt päätöstä, eli tästä nyt keskustellaan komissiossa saman kuin neuvostossa. Eli tämä yhteys tämän asian, eli Kiinan ja teräksen välillä on ilmeinen. Ja Afrikasta me teemme kaikkemme. Itse olin Maltalla maahanmuuttokokouksessa. Ja EU ei halua pelkästään vahvistaa EUn ja Afrikan välisiä suhteita – maahanmuuttokysymyksissä, vaan meidän täytyy myöskin antaa jotain. Ja tässä hengessä teidän komissionne pystyy tekemään edistystä, mitä tulee EUn ja Afrikan suhteiden vahvistamiseen. Sitten Kela. Ähm, Kiitos. Tässä on kyllä kaikki tuotu esille, joten en nyt kysy ihan kaikesta, mutta nämä konfliktimineraalit. Tässä tuotiin esille, että on positiivisia tuloksia saatu aikaiseksi, mutta koska tässä tullaan saamaan sopimus aikaiseksi, koska tällainen voidaan odottaa, ja mitkä ovat tässä kompastuskivinä, varsinkin nämä maat, jotka ovat olleet ongelmia, ongelmallisia. Va, ö- uh, Also ich kann ja Deutsch mit Ihnen reden. En niin teille varmaan voin puhua saksaa. En nyt tiedä, pitäisikö minä mainita maiden nimiä. On ero neuvoston ja komission välillä sen suhteen, kuka on asiasta vastaava viranomainen – Ja sitten kun ajatellaan näitä johdannaistuotteita, mutta, mutta tässä on puhuttu näiden suurten merien alueesta. Ja Euroopan unionissa kolmikantaneuvotteluissa täytyy löytää sopu ja meidän täytyy tarkkaan tietää, että toimittajat ilmoittavat, mitä on toimitettu, ja että näillä alueilla ei ole mitään konflikteja. Me olemme saaneet mandaatin, kolmikantaneuvottelut voidaan käynnistää, eli neuvoston puolesta ei ole mitään ongelmia enää. Ja tietojeni mukaan jo meidän puheenjohtajakaudellamme nämä kolmikantaneuvottelut käynnistetään. No se ehkä on hiukan hankala kyllä mutta se oli tavoitteemme. Mutta no, me olemme pieni maa, emmekä ihan kaikkeen pysty. Eh, Fisas. Sitten Fisas. Muchas gracias. Kiitoksia ministeri näistä kattavista tiedoista. Te puhuitte suhteesta Tunisiaan. Ja on hienoa, että aloitamme nyt vapakauppaneuvottelut tämän maan kanssa. Meidän täytyy auttaa tätä maata selkeästi. Ja Tunisia sen ansaitsee, mutta kuitenkin olisi hyvä, että otetaan huomioon sopimus, joka liittyy oliviöljyyn. Tämä saattaa vaikuttaa tiettyihin eurooppalaisiin alueisiin ja meidän täytyy ensin tehdä vaikutusten arviointi siitä, millainen todellinen vaikutus – tällä sopimuksella on erityisesti Espanjaan, Italiaan, Kreikkaan, Portugaliin ja muihin maihin. Ja joka tapauksessa sopimus tehdään yhdeksi vuodeksi ja sitten katsomme millaisia tuloksia ja millaisia vaikutuksia tällä sopimuksella on näihin alueisiin ja sitten sitä voidaan pidentää vielä vuodella. Eli oli hyvä, jos neuvosto ottaisi huomioon tämän kysymyksen. Niin tämä nyt viimeinen vastaus, jonka voin antaa, eli Tunisian pääministeri oli. Mr. Chairman. Uh, Minun maassani ollaan hyvin huolissaan teräksestä. Menettely on ollut voimassa pitkään. Minulla on hyvin tärkeä kysymys, jonka haluaisin esittää ministerille. Ja nyt siis kysyisin vain sitä, että osoitettaisiin hyvää tahtoa, jotta minä saisin vastauksen tähän kysymykseen. Ja jos meillä olisi vanha menettely käynnissä, niin olisi näin voinut tehdäkin. yes. Olives. Uh, donc, le premier ministre... Tunisian pääministeri oli neuvostossa. Keskustelimme pitkään aiheesta myös niiden maiden kanssa, joihin tämä oliviöljy, jota tämä asia koskettaa, Tämä on väliaikainen menettely. Tässä toten esille, että te olette vaikeassa tilanteessa. Euroopan unni haluaa auttaa maa tänne ilman, että tässä aiheutetaan olivin öljy viejille merkittävää haittaa. 28 jäsenvaltiota kuunneltuaan, ku, kuultuaan Tunisian pääministeriä, niin tässä oltiin valmiita toimimaan tässä kuultiin nämä perustelut ja kerrottiin, että kyseessä on tuo väliaikainen toimenpide. Other colleagues. Kiitoksia Dartmouth ja muut kollegat. Voin taata, että jos toimitatte kirjallisia kysymyksiä, niin toimitan ne eteenpäin Asselbornille ja hän vastaa niihin varmastikin. Ja jos ei, niin minä sitten painostan häntä tekemään niin, jotta kaikki saavat vastaukset kysymyksinsä. Muuten se ei ole reilua parlamentin jäsenten suhteen. Kiitoksia, että kerroitte näin kattavasti tilanteesta ja toimitamme tämän puheenvuoron kaikille. After niin, vielä työjärjestyspuheenvuoro sitten, kun herra on poistunut salista. written questions. Kirjallisia kysymyksiä. Is this the final? It's not the final. Uh, so, Mr. Chairman, I have a point of... Niin, puheenjohtaja, työstyspuheenvuoro. On todella hienoa, että edesautatte kirjallisen kysymyksen asiaa, mutta kuten te tiedätte ja minäkin tiedän, me olemme molemmat vanhoja jäseniä, niin yleensähän kirjallisiin kysymyksiin vaaditaan 5-6 viikkoa. Eli ehkä tähän menee, ehkä hän tekee sen kaksi kertaa nopeammin, eli kolme viikkoa, mutta voisimmeko me nyt tehdä päätöksen siitä, mikä menettely on? Menettely on se, että koordinaattorit saavat puheenvuoron ensin, ja nyt toimittiin täysin eri tavalla. Herra Fjellner, siis henkilökohtaisesti kunnioitan häntä, ja hän esitti hyvin mielenkiintoisen ja tärkeän kysymyksen eikä sillä niin olisi ollut merkitystä paitsi, että se oli viimeinen kysymys. Eli minun ryhmäni ei ole ollut tässä keskustelussa edustettuna lainkaan, ja tästä syystä meillä on menettely, jotta poliittiset ryhmät kaikki ovat edustettuina. Tässä tilanteessa EPP on saanut kaksi puheenvuoroa ja me emme saaneet yhtäkään. Eli voisitteko täsmentää, mikä menettely on vai onko joku uusi menettely, joka otettiin käyttöön tänään? So, firstly, I will guarantee that... Voin taata, että saatte tämän vuoden puolella vielä vastauksen. Täytyy vähän painostaa siihen suuntaan. Ja liberaalit ja GUE myöskään eivät pystyneet jättämään kysymyksiä, koska meillä oli tämä aikatauluongelma. Tämä nyt on harmillista, mutta näin nyt on. Hänen pitää mennä NATOon ja enkä voinut pakottaa häntä jäämään. Daniel niin Bernd, jos tämä on sääntö, niin sitten me tuemme tätä. Just my list who had raised, uh... Joo, minulla on täällä luettelo niistä, jotka nostivat kätensä pystyyn ja käyn sen luettelon sitten läpi. No niin. Sitten kohta 18. Nämä asiat ovat kysymyksiä, jotka ovat jumissa. Neuvostossa 18 liittyy julkisiin hankintoihin, joista ministeri puhui tammikuussa 2014. Tätä asiaa alettiin käsitellä. Meillä on nyt Kasparin mietintö ja täytyy sitten katsoa, miten tässä asiassa toimitaan, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Ja nyt esittelijä Kaspari saa puheenvuoron. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Te sanoitte jo tärkeät asiat, eli parlamentti on tehnyt läksynsä ja olisi hyvä, että tätä asiaa ei unohdeta. Meillä on laaja enemmistö tämän tukena ja olisi hyvä, jos neuvosto ja komissio voisivat kertoa, mikä nyt on tilanne, jotta voimme sitten edetä ja voisiko voisimmeko saada tietää, mitä parlamentti voisi tehdä, jotta asia saadaan eteenpäin? Nicht. Kukaan ilmeisesti haluaa puheenvuoroa, eli sitten komissio saa puheenvuoron. Eli julkiset hankinnat, kuka haluaa puhua tästä? Jessen. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Kiitos paljon puheenjohtaja ihan taustaa esille tuodakseni. Tämä ehdotus esitettiin 2014 yhteisesti. Tässä haluttiin komissiolle antaa kauppakumppaneiden kanssa komissiolle hieman vipuvartta, jotta voidaan helpottaa markkinoille pääsyä. Komissio, kuten työohjelmassa on tuotu esille, on perehtynyt näihin näkemyksiin, joita neuvosto ja parlamentti on antanut, jotta voidaan saada aikaiseksi muutettu ehdotus. Me olemme myös olleet neuvotteluissa tärkeimpien sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa, ja nyt tässä ollaan käymässä läpi tätä mahdollista ehdotusta, joka oltaisiin tekemässä tammikuussa. Asiat ovat siis etenemään päin. Eli tammikuussa saamme sitten sitten uudistetun ehdotuksen. Haluaisiko neuvosto sanoa jotain? Onko neuvostosta joku paikalla? Ei ole. Eli Daniel, haluatko vielä kommentoida? No gut, dann lassen wir uns überraschen. No katsotaan sitten, mitä tammikuussa tulee. No niin, joulu on tulossa, silloin on paljon yllätyksiä tulossa ja katsotaan sitten, mitä komissio laittaa joulukuusen alle. Sitten kohta 19. Tämäkin asian jumissa neuvostossa polkumyyntikysymykset. Huhtikuussa 2014 teimme tästä päätöksen ja me juuri keskustelimme Kiinasta ja tämä nyt on erittäin tärkeä kysymys, jossa on saatava aikaan edistystä. Ja TDItä pitää uuden aikaistaa. Esittelijä on Fjellner. Thank you very much, and it was also interesting to hear the, the... Kiitos. Oli myös mielenkiintoista kuulla Luxemburgin ministerin puhuvan no, olisi ollut mukava kuulla edistyksestä, mutta hän puhui edistyksen puutteista. Mutta hän mainitsi kuitenkin, ja tekin mainitsitte tämän, että tästä keskustellaan Kiinan kysymyksen kanssa – ja tämä on luonnollista, koska eihän tässä ole kysymys tämän statuksen antamisesta Kiinalle Euroopan unionissa, vaan tässä on kysymys näistä kaupan puolustamisvälineistä ja tulisiko niitä käyttää. No se ei kuulosta kauhean mielenkiintoiselta, mutta se on aivan yhtä tärkeä kysymys. Minun mielestäni olisi mielenkiintoista kuulla komissiota. Emme ole kuulleet kovinkaan paljon. Siis meillä oli kokous suljettujen ovien takana komission kanssa viime viikolla, mutta emme ole komissiolta kuulleet paljoakaan siitä, miten he yhdistävät nämä kaksi aihetta toisiinsa. Minun näkökulmastani toteaisin, että markkinataloustatus Kiinalle tämä koko ehdotus oli komission tasolta heikko, koska siellä ei edes mainita tätä markkinatalostatuskysymystä. Ja tästä luonnollinen seuraus, no oltiinpa sitten mitä mieltä tahansa siitä, tulisiko Kiinan tämä saada, niin kysymys tuesta, tuista on olennainen, eikä sitäkään alkuperäisessä ehdotuksessa otettu esille, eikä siitä keskusteltu parlamentissa laajemmin. Olisi mielenkiintoista kuulla komission näkökantoja ja valitettavasti voin vain kirjata sen, että se maaginen ja tasapainoinen kompromissi, joka parlamentissa saatiin aikaan, niin se ei kuitenkaan sitten neuvostossa näköjään saanut keskustelua aikaan. Mutta kuka tietää, ehkä tämä tulee uudelleen esille, ehkä tämä, on se ratkaiseva kysymys. Ja milloin tämä puheenvuoropyyntölista, eli Mosca, Borelli, Dartmouth, Rodriguez ja Redding ja McLaughlin. Eli puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Ja Mosca. No niin, olen samalla linjoilla kuin kollega. Monta kertaa olemme sanoneet, että me emme pidä siitä, että tämä tärkeä asia jumissa neuvostossa, mutta lisäisin vain yhden asian, joka huolestuttaa minua nyt kun kuulimme Luxemburgin ministerin puheenvuoron. Eli se mahdollisuus, jota nyt tarkastellaan, eli että muutettaisiin tiettyjen alueen turvaamista ja kauppasuojavälineiden käyttöä tietyillä aloilla – Tämä on huolestuttavaa minusta ja nyt kysyisin, millä tavalla katsotaan näitä vaikutuksia, joita saattaa koitua tietyillä aloilla ja millä tavalla sitten tehdään ne valinnat, eli mitä aloja suojellaan enemmän ja mitä vähemmän. Eli haluaisin tähän nyt selvennyksen. Mehän tiedämme, että tämä linja, jota nyt ei ole sellainen, jota me tuemme. Te- Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy uudistaa näitä välineitä, joilla suojellaan kaupallisia etuja. Se on selvää. Ja parlamentti on onnistunut saman aikaan tasapainoisen tekstin, jossa otetaan huomioon teollisuutemme ja tuotantoteollisuuden tarpeet. Ja ei olisi järkevää nyt hukata näitä tuloksia. Parlamentti on tehnyt hyvää työtä, mutta tällä hetkellä asia on jumissa neuvostossa, koska jäsenvaltiolla on erilaisia kantoja. Ehdottaisin nyt vain, että meidän täytyy käyttää pohjana tätä tekstiä, jonka parlamentti on laatinut, Siinäkin ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin uskon, että parlamentin kanta on voimassa edelleenkin, sekä juridisesti että myöskin poliittisen sisällön osalta ja kun katsotaan, miten se vaikuttaa talouteemme. Ja toiseksi on selvää, että kun aika kuluu, on yhä kyseenalaisempaa tai on yhä tärkeämpää päivittää tätä sääntöä nyt kun otetaan huomioon, miten markkinat toimivat, joilla EU toimii teollisuustuotannon osalta. No sitten pari tärkeää kohtaa tässä keskustelussa. Kaupan suojeluvälineet ovat tärkeitä, jotta voimme suojella yrityksiämme vääristyneeltä kilpailulta. Ja meidän pitää järkevällä tavalla vahvistaa näitä välineitä. Sitä tietysti tuemme, mutta meidän täytyy hoitaa tutkimukset paljon nopeammin. Tällä hetkellä niihin menee yhdeksän kuukautta. Ja meidän täytyy katsoa nyt tätä polkumyynnin vaikutuksia. Mutta jos tutkimusajat ovat näin pitkiä, niin emme koskaan pysty reagoimaan ajoissa. Eli meidän pitäisi lyhentää tätä seitsemään kuukauteen. Ja sitten kaupan pääomaosasto ei koskaan ota huomioon näitä mahdollisia vahinkoja. Ja tähän liittyvät myöskin nämä tullimaksujen vaikutukset. Ja sitten meillä pitää olla selkeämpiä sääntöjä, mitä tulee tuontien rekisteröintiin Mielestäni tämä on keskeistä. Ja samalla tavalla meidän pitää helpottaa pk-yritysten elämää. Kiitoksia. Dartmouth. Most of us know, and I... Monet meistä tietävät, ja kuten Kötendalin toi esille, niin teollisuus on hätätilassa kotimassani. Minä kirjoitin lokakuun 22. päivä komission jäsenille, jotta näitä polkumyyntiä, että polkumyynti Kiinasta yhdistämisen kuningaskuntaan estettäisiin, niin tässä sanottiin, että polkumyynnin vastaiset toimet eivät voi astua voimaan, ellei tuoda esille, että polkumyynti kautta tukeminen on todistettavasti olemassa, olevassa omissa puheenvuoroissaan. Luxemburgin ministeri viittasi epäreilun kilpailuun, joka tarkoittaa polkumyyntiä, toisin sanoen. No, nämä nyt ovat semantiikkaa, mutta olen sitä mieltä, että nämä valmisteltiin nämä, tämä puheenvuoro ja tämä jaettiin eteenpäin, joten hän todellakin tarkoitti, mitä sanoi teräksen suhteen, kuten puheenjohtaja varmasti tietää siinä vaiheessa, kun nämä sulatusuunit kylmenevät, niin niitä ei saada uudestaan käyntiin. Siinä vaiheessa nämä puretaan nämä infrastruktuurit ja komission jäsenen kanssa olen tuonut esille sen, että puhunut siitä ja tuonut esille sen, että hätätila on todellinen, mutta tämä vastaus on kyllä varsin letarginen. Mitään ei tule tapahtumaan, tai jos jotain tapahtuu, se tapahtuu erittäin hitaasti. Teollisuuden kannalta kaikki tapahtuu aivan liian myöhään. Minä pyytäisin nyt kollegoilta apua. Minun ei pitäisi olla nyt yksittäinen ääni. Minä todellakin pyydän, että kollegat tekisivät kaikkeensa, jotta tämä asia saadaan eteenpäin komission jäsenelle ja neuvostolle. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei kyllä tulisi käyttää tätä näiden ihmisten kautta. No, olko näin kuitenkin. Ja nämä ovat todellakin kiireellisiä asioita, jotka olisi tärkeää, että nämä säännökset pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Kiitos, Kiitoksia. Ikävä kyllä ministerin piti lähteä, koska olisin halunnut, että hän kuulee tämän. Olen huolestunut siitä, mitä hän sanoi, koska en nyt oikein saanut sellaista kuvaa, että neuvosto ymmärtäisi, kuinka kiireellistä on uudistaa näitä suojeluvälineitä. Terästeollisuudessa on ongelmia, mutta on muitakin aloja, joilla on näitä ongelmia, koska ei ole mitään selkeitä kilpailupelisääntöjä, jotka olisivat tasapainoisia. Ja sitten meillä on korkeammat energiakustannukset, ympäristökustannukset ja sääntely ei ole samanlaista kaikkialla ja Eurooppa ei voi enää haskata aikaa. Meillä on oltava uudenaikaisia välineitä kaupan suojelemiseksi, erityisesti kun otetaan huomioon näitä ongelmia, kun tulee sitten kun tämä artikla 15.2 2 poistuu käytöstä. Eli meidän on pystyttämä saamaan jäsenvaltiot vakuuttuneiksi. Varmaan kaikki, kaikissa kansallisissa parlamenteissa pitää käsitellä tätä asiaa koska Euroopan teollisuus ei voi odottaa näitä neuvoston päätöksiä. Emmekä voi sallia sellaista EUta, jossa puhutaan uudelleen teollistamisesta vuoteen 2020 mennessä, mutta samaan aikaan kilpailukyky heikkenee, koska meillä on epäreilut kilpailusäännöt. Reding. Kiitos puheenjohtaja. Luxemburgin ministeri jos hän olisi vielä salissa, niin olisin esittänyt kysymykseni hänen läsnä ollessaan, koska tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Komissio on toiminut näissä kaupan puolustamisasioissa, parlamentti on toiminut, neuvosto on toiminut ja samaan aikaan saamme tietää Luxemburgin ministeriltä, että ministerien välillä keskustellaan terästeollisuuden vakavista ongelmista, mutta sitten ei kuitenkaan osata tehdä päätöksiä välttämättömästä välineestä. Ei sanottu suuntaan eikä toiseen Kiinan VTO-statuksesta, mutta sitten hyvin salamyhkäisesti puhutaan neuvotteluista, joista ei tiedetä missä, milloin, kenen välillä – emme tiedä tästä mitään. Eli minulla nyt on kyllä logiikka hukassa, koska edessä on vakava ongelma, meidän täytyy tehdä vakavia päätöksiä, näyttäisi siltä, että neuvosto ei liikahdakaan. Minulla on kysymyksiä. Emma, please. Kiitos sitten, Emma. Clear that the trade defense... Kiitos. Mm, on selkeää, että nämä kaupan alan liittyvät puolustusmekanismit eivät ole ajantasalla ja korjaukset on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Mutta nämä TDI-kaupan suojatoimet ovat sellaisia, että tässä on todellakin tietty oli, jotka kärsivät. Ja tässä vaiheessa kyseessä on terästeollisuus. Ja kansainvälisesti terästä myydään halvemmalla kuin mitä, millä sitä myydään Kiinassa, niin se on kyllä selkeästi täyttää tämän epäreilun kaupan määritelmän. Olisi hyvä tietää, miten kaupan suojatoimien käyttöä seurataan ja miten tätä tehdään kolmasissa maissa, mikä on tämä menettely, kuinka tiiviisti seurantaa tehdään ja kuinka siis tiiviisti seurataan, mitkä maat tästä kärsivät. Kuinka tässä tullaan olemaan seurannan suhteen proaktiivisia siten, että on varoitusjärjestelmä – jotta voidaan olla ajan ja ryhtyä toimiin siinä vaiheessa, että otetaan käyttöön nämä polkumyynnin vastaiset toimet. Tässä aika alkaa loppumaan ja tekosyitäkään ei voi loputtamiin luetella, joten nyt on ryhtyä toimiin. Kiitoksia ja sitten vastausmahdollisuus. Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vähän kertoa tästä uudistamisasiasta ja sen jälkeen muutama huomio valiokunnan jäsenille ja lyhyt arvio. Fjeller muistutti, että huhtikuun 2013 ehdotus oli täällä keskusteltavana kattavasti ja sitten huhtikuussa 2014 löytti lukkoon ensimmäisen kannan ja komissiossa on nähty, että neuvostossa yritettiin saada asiaa eteenpäin Italian puheenjohtajakaudella. Italialla oli ehdotuksia neuvoston työryhmässä, jotka eivät kuitenkaan menneet läpi. Ja nyt tänä vuonna 2015 Latvian puheenjohtajakaudella ei ollut aktiivisuutta Luxemburgin kaudella vähän katsottiin, mikä oli jäsenvaltioiden kanta asiassa, mutta Luxemburgan, Luxemburgaan ei saanut aikaan konsensuskantaa, eli neuvosto ei antanut mandaattia puheenjohtajavaltiolle, ja todennäköisesti näin ei tule käymään Luxemburgin kaudella. Ja sitten, mikä on yleinen tunnelma neuvostossa käsittääksenne? Jäsenvaltiot ovat jakautuneita. Yhtäältä on jäsenvaltioita, joita kiinnostaa EUn tuotannon ja teollisuuden suojelu, ja sitten toisaalta on jäsenvaltioita, joita kiinnostaa enemmän vapaa tuotteiden osalta, jotta niitä saadaan EUn alueelle. Ja sitten on käyttäjäteollisuutta, eli tässä on tämä tuttu kahtiajako. Neuvostossa on useita valtuuskuntia, jotka katsovat, että parlamentin kanta ei ole riittävän tasapainoinen. Ja tämä on kysymys, joka pahentaa hetkistä umpikujaa. Sitten Fjellner sanoi, no olin hiukan eri mieltä siitä, mitä hän sanoi ehdotuksessa oli merkittäviä kohtia. Esimerkiksi se, että että tuki kysymyksissä ei sovelleta kaikkia lausekkeita ja tätä, tällä tavalla vahvistetaan välineitä tapauksissa, kun on voimakkaita tukia, jotka johtavat epäreiluun kilpailuun. Eli tämä asia oli otettu huomioon, mutta hän oli ihan oikeassa, kun hän sanoi, että ehdotuksessa ei sanottu mitään MESstä, koska se oli liian varhaista vielä vuonna 2013. Ja sitten miten tästä eteenpäin? No te kaikki aamulla kuulitte, mitä Asselborn sanoi, että me odottelemme komission kantaa MESään. Ja sanottiin, että tämä saattaa vaikuttaa jäsenvaltioihin uudistamisen suhteen. Näin hän totesi hetki sitten. Ja näin mekin asian ymmärrämme. Eli Alankomaiden puheenjohtajakaudella varmaan odotellaan komission kantaa. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, millä tavalla se vaikuttaa siihen, miten löydetään tasapaino yhtäältä. Pitää nopeasti suojella EUn teollisuutta ja toisaalta ei pidä ampua koko taloutta jalkaan poistamalla laillista kaupankäyntiä komissio auttaa puheenjohtajavaltiota, jos se haluaa käsitellä asiaa. Me tarjoamme tukeamme neuvotteluissa, mutta tällä hetkellä täytyy vain todeta, että todennäköisesti tämä ei tule toteutumaan Luxemburgin puheenjohtajakaudella ennen kuin komissio ottaa kantaa MESään. Ja sitten muutama sana vielä valiokunnan jäsenille sisällöstä niin olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehokkaasti toimia kysymyksissä. Mutta Dartmouthille muistuttaisin, että ensinnäkin täytyy ottaa huomioon teollisuuden valitukset, jotka osoittavat, että meillä on polkumyynnistä näyttöä. Tämä ei ole mikään komission keksintö. Tämä on kirjattu perusasetukseen EU-ssa. Ja meidän täytyy noudattaa sääntöjä, eli meidän täytyy todeta, että jotain tapahtuu, jotain pitää tehdä. Me tarvitsemme valituksen, mutta täytyy myöskin todeta, että kun teollisuus valmistelee näitä valituksia, niin komissio aina tarjoaa apuaan, jotta voidaan vauhdittaa prosessia ja havaita puutteita. Ja tässä tärkeässä kysymyksessä asiat otetaan hyvin vakavasti. Ja sitten yksi parlamentin jäsen mainitsi myöskin sen, että pitää toimia silloin, kun on uhka sen sijaan, että on jo olemassa olemaa polkumyyntiä. Tämähän on asetuksen pohjalta mahdollista. Ja komissio voi tarkastella tätä sääntöjen pohjalta. Ja jos tällainen valitus tulee, eh, jos osoitetaan uhka, niin voimme sitten edetä. Sitten Redingin kommentit. Hän sanoi, että ministerit kilpailuneuvostossa ovat sanoneet, että jotain pitää tehdä teräsalalla ja sitten toisaalta on ministereitä kauppaneuvostossa sanovat, että uudistamiseen menee aikaa. Komissio on tietoinen tästä, mutta tässä pitää toimia myöskin jäsenvaltioiden tasolla, jotta asiassa päästään eteenpäin. Ja puheenjohtaja, tähän päätänkin sitten puheenvuoroni. Kiitos. Any further Kiitoksia. Onko vielä muita huomioita? Uh, I just like to remind... Kiitos paljon. Haluaisin muistuttaa kollegoja muutamasta asiasta liittyen teräkseen. Tämä liittyy varmasti meihin monin. On muistettava, että hiljattain kuukausi sitten, muutama viikko sitten, tämä sähkömagneettinen terästariffi Vasta voimaan tämän oltava valitusperusteinen, ja tämä oli valitusperusteinen. Tämä ei vastaan EU-ajatus, että todistetaan polkumyyntiä aiheutetut ongelmat. Tämä on VTO-säännös, se on selkeä asia. Tämän sanottua, niin minä nyt kyllä kuulin, mitä komissio toi esille, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä on kenties liian helppo asia, että siinä vaiheessa, kun pyrittiin 2013 uudistamaan näitä kaupan suojatoimia, niin sanottiin, että tämä on liian aikaista Kiinan kohdalla. Nyt 2015 tilanne oli, ei ole vielä valmis, mutta nyt tämä on kiireellinen asia. Ja uudistus saattaa vielä 20 vuottakin, joten no, minä tunnistan että tässä puhuttiin kaikista epäröistä kilpailuista, näistä, eli onko tässä kyseessä sektorikohtainen päätös, meidän päätös, VTOn päätös, mikä tässä määräsi? Tässä olisi vähemmän polkumyyntitapauksia ja pienempiä marginaaleja. Tässä olisi kenties ollut syytä käydä näistä tuista tiiviimpi keskustelu. verran, mutta vähäisempänä asiana minä tosin esille sen, että olen esittelin ja kollegan kanssa yhtä mieltä siitä, että ei tässä ole estävää vähemmistöä, vaan estävä enemmistö neuvostossa, joka on sitä mieltä, että parlamentin tasapainoinen ehdotus ei ole kovinkaan tasapainoinen. Meidän on neuvoteltava, mikäli me haluamme saada selkeän lopputulman. Minä haluaisin valmistella, että kollegat ovat valmistautuneet tähän. Meidän on voitettava tämä sota, ei ainoastaan tätä taistelua, ja tässä vaiheessa olemme voittaneet ainoastaan taisteluita, mutta sota ollaan häviämässä. TPC, Näin ja myöskin TPCn osalta totesin, että parlamentti on tietysti, niin siis esittelijä. Eli TPCn osalta sanoin, että parlamentti on tietysti joustava neuvotteluissa, mutta ongelma on se, että neuvostolla ei vielä ole mitään mandaattia käydä neuvotteluita. Eli on selvää, että neuvosto ei ole yksimielinen. Näinhän on usein, mutta se, että ylipäänsä ei ole neuvottelumandaattia, niin se nyt pitää ensin saada aikaan ja sitten löytää joustava ratkaisu. Sitten kohta 20 jännittävä aihe, kollegat, maantieteelliset merkinnät. Tämähän on keskeinen asia monissa kauppasopimuksissa. Huomenna solmitaan Vietnam, sopimus, jossa on tunnustettu 160 maantieteellistä merkintää ja EUlla on sitten 203 maantieteellistä merkintää. Ja sitten meillä on TTIP-neuvottelut. Yhdysvallat eivät ollenkaan ole valmiita hyväksymään näitä merkintöjä. Eli tämä on hyvin laaja ala ja on hienoa, että komission asiantuntija, pääjohtaja, maatalouden pääosastolta, John Clark, hän on usein ollut täällä eri roolissa. Hän voisi vähän selittää meille, mikä nyt on näiden maantieteellisten merkintöjen rooli kauppaneuvotteluissa. Clark, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll ask my colleague. Kiitoksia. Ehkä kauppan osaston kollega niin voisi kertoa tästä, ja sitten minä puhun hiukan tarkemmin näistä asioista. Uh, Kiitos. On ilo olla ottamassa osaa tähän keskusteluun. Me olemme kaksi kollegaa, jotka keskustelevat tästä aiheesta. Minä puhun tästä yleisemmästä asiayhteydestä ja John Clark sitten puhuu näistä yksityiskohdista enemmän. Ensinnäkin maantieteelliset merkinnät on EU-laajuinen prioriteetti, joka on kauppa-agendassa vahvasti mukana. Se on tärkeä asia kehittyvissä ja kehittyneissä maissa ja EU on ollut vahvasti mukana tässä kehityksessä. Tämä yleinen lähestymistapa, joka EUssa on, on otettu maailmanlaajuiseksi standardiksi. Ja nämä DUGit tunnustetaan melko laajasti ja niitä tunnustetaan yhä laajemmassa määrin. Ongelmia on tiettyjen maantieteellisten merkintöjen suhteen korkean arvon maantieteelliset merkinnät kärsivät kolmansien maiden väärinkäytöksistä. Siksi onkin tärkeää, että EU pyrkii saamaan korkean tason suojelun ja täytäntöönpanon maantieteellisille merkinnöille, ei ainoastaan EU-markkinoilla, vaan myös kansainvälisesti. Tämä on osa meidän IPR-strategiaa, joka hyväksyttiin 2013, ja tämä on myös osakaapa poliittista strategiaa, joka julkaistiin 14. lokakuuta. EU tukee vahvasti VTOssa maantieteellisten merkintöjen neuvottelee VTO-yhteydessä ja me pyrimme, että tämä maantieteelliset merkinnät laajennettaisiin myös muihin hyödykkeisiin. Nämä pätevät jo viinien ja vahvien alkoholijuomien suhteen. Komissio on sitoutunut tähän tavoitteeseen, mutta loppujen lopuksi tämä loppu tulemaan maantieteellisistä merkinnöistä riippuu Nairobin ministerikokouksen tuloksista. Tämä on eräs meidän näistä offensiivisista strategioista tärkeässä roolissa. Vielä muutama sana ennen kuin annan puheenvuoron kollegalle. Minä haluaisin myös viitata siihen, että tiedonanto liittyen sisämarkkina-alueen strategiaan, joka julkaistiin lokakuussa, tuo esille sen, että komissio haluaa katsoa, kuinka mahdollisesti voidaan katsoa, kuinka ei maatalousperäisiä maatieteellisiä merkintöjä kunnetetaan. My name is John Clark. Ne, jotka eivät tunne minua, niin nimeni on John Clark. Olen maatalouden pääosastolta varajohtaja ja olen ollut mukana kaikissa näissä kauppaneuvotteluissa. Ehkä meidän tulisi muistuttaa mielimme, mistä tässä maantieteellisessä merkinnässä on kysymys. Ensinnäkin se on tekijänoikeus. Se on samalla tyyppinen kuin patentti tai tavaramerkki. Se on tuote tietyltä alueelta, joka tuotetaan eh, tietyin metodein ja tuotteen laatu ja maine on yhteydessä alueeseen. Eli tässä on kausallinen yhteys tuotteen ja tuotantopaikan välillä. Kuten Anders jo sanoi, niin koitan nyt saada seuraavan kalvon. Nämä maantieteelliset merkinnät ovat tärkeitä Euroopan unionille. Me emme ainoastaan ole su- suurimpia tuojia, vaan me olemme myöskin suurimpia maataloustuotteiden viejiä. Osaksi kiitokset sille, että menestyksellä, menestyksekkäällä tavalla maatalouspolitiikkaa on uudistettu niin, että sitä on tullut kilpailukykyisempää. Tällä hetkellä meillä on ylijäämä noin 17 miljardia euroa. Ja maantieteelliset merkinnät, kuten tästä kuvasta näette, ne ovat erittäin tärkeä osa tätä menestyksekästä eurooppalaista vientitaloutta ja kaupan ylijäämää. Me laskimme, että viime vuonna me veimme noin 15 miljardin arvosta maantieteellisen merkinnän tuotteita kaikkialle maailmaan. Ja koska nämä tuotteet heijastelevat korkeaa eurooppalaisten elintarvikkeiden ja juomien laatua, niin tämä on vaikuttanut näiden tuotteiden maineeseen kaikkialla maailmassa. Haluaisin kertoa hieman lisää siitä, miksi näistä on tullut niin tärkeitä maataloudelle, kaupalle ja kasvulle ja työpaikoille. Ensinnäkin maatieteelliset merkinnät, siinä ei ole enää kysymys parista kolmesta jäsenvaltiosta. Kun meillä 90-luvulla käynnistettiin Euroopan unionin laajuinen järjestelmä, niin yhä useampi jäsenvaltio on tullut mukaan ja saaneet tämän merkinnän. Eli kaikki jäsenvaltiot suojelevat omia tuotteitaan. Kysymys ei ole ainoastaan champanjasta, skottiviskistä, vaan tässä on myöskin kysymys ruotsalaisesta vodkasta, tuotteista Unkarista, Romaniasta, kaikista jäsenvaltioista. Eli tämä on Euroopan unionin laajuinen ilmiö ne myöskin äh, tuovat lisäarvoa. Meidän vahvuutemme maataloussektorilla ei ole hyödykkeet, vaan se, että me tuotamme ja viemme korkea-arvoisia, korkealaatuisia tuotteita. Ja niille on kysyntää ulkomailla. Eilen äh, Yhdysvaltain maatalousministeri sanoi, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan lisähintaa tällaisista tuotteista ja me olemme hiljattain tehneet tutkimuksen ja sen mukaan nämä tuotteet, niistä voidaan pyytää yli kaksinkertainen hinta verrattuna tavallisiin merkinnöttömiin tuotteisiin. Lisäksi nämä tuotteet ovat suurimmaksi osaksi yhteisöjen tai pk-yritysten tuotteita, eli ne työllistävät niistä saadaan paljon työpaikkoja Eurooppaan. Esimerkiksi Parmigiano Reggiano työllistää 50 000 henkilöä, Conte Juusto 8 000, eli tässä pidetään työpaikoista kiinni maaseutualueilla, ja ne ovat väkevä ase delokalisaatiota tuotannon siirtämistä vastaan. Sitten kauppa, agenda, Mistä me nyt neuvottelemme? Me haluamme parempaa suojelua ja parempaa täytäntöönpanoa maatantillisten merkintöjen kohdalla. Kuten kaikissa näissä on paljon rikkomuksia, käytetään nimiä ja tässä on muutamia esimerkkejä australialaista fetajuustoa, jota mainostaan kreikkalaisena ja sitten parman kinkkua, joka näyttää italialaiselta ja sitten Bruno Dajan, eli Ajanin luumut myydään Japanissa, mutta ne ovatkin Kaliforniasta lähtöisin, eivätkä Ranskasta. Eli tämä saa kuluttajat äh, hämilleen, vie pohjaa tuotteidemme laadulta, mutta se on myöskin kaupallista tappiota tuottajille. Ja tässä vielä kaksi esimerkkiä tuotteista, joista saa kuvan siitä, että ne olisivat äh, eurooppalaisia, Bordeaux ja Roti. Eli tässä on mielikuvitusta käytetty, mutta tämän tapainen vapaa matkustaminen, se on haitallista maineelle ja se maksaa myöskin rahaa alkuperäisille tuotteille. Mihin me sitten pyrimme neuvotteluissamme maantieteellisissä merkinnöissä? Neljä asiaa. Ensinnäkin me haluamme korkean suojan tason, kumppaneidemme markkinoille. VT on TRIPS-sopimukset. Sitten me haluamme, että hallinnollisella tasolla näitä täytäntöön pannaan, koska jos tuottaja voi vaatia oikeuksiaan yksinomaan tuomioistuimien kautta, tämä on hyvin kallista hommaa. Ja meidän täytyy muistaa, että suurin osa tuottajista ovat pk-yrityksiä, niillä ei ole voimavaroja to, toimi viedä asioita kanadalaisiin tai yhdysvaltalaisiin tai japanilaisiin tuomioistuimiin. Sitten me haluamme sovittaa yhteen olemassa olevat tavaramerkit, ja tämä myöskin on tunnustettu TRIPS-sopimuksissa. Ja sitten neljänneksi erilaisissa vapakauppasopimuksissa me haemme suojaa eurooppalaisille maatieteellisille merkinnöille suoraan sopimusten kautta. Eli sopimuksesta löytyy sitoumus siihen, että näitä maantieteellisiä merkintöjä suojellaan ja täytäntöönpanoon. Ja kuten Anders mainitsi, niin monenvälisesti me olemme VTOn kautta vienyt asiaa. Tämä on osa Dohan kierrosta. Siellä on menty hyvin vähän eteenpäin. Ja sitten Nairobin kokous todennäköisesti ei tule viemään tässä asiassa asioita eteenpäin. Meillä on myöskin Lissabonin sopimus, työn alla. Siitä hiljattain sitä uudistettiin ja se on nyt moderni monenvälinen sopimus Vipossa ja tämän kautta jäsenet voivat vastavuoroisesti tunnustaa toistensa maantieteelliset merkinnät. Eli tämä on mielenkiintoinen tulevaisuuden kannalta. Mutta viime aikoina on keskitytty kahdenvälisyyteen ja tästä kartasta näette, ne maat, joiden kanssa meillä on jo viinien tai alkoholijuomien sopimuksia. Ja sitten alueet, joiden kanssa meillä on laajempia sopimuksia, esimerkiksi vapakauppasopimuksen kautta Kanada, Kolumbia, Peru. Ja sitten käynnissä olevat neuvottelut, itse mainitsitte Vietnamin, ne vietiin juuri päätökseen. Eli siellä saatiin täysisuoja 150 maantieteelliselle merkinnälle ja sitten muut käynnissä olevat neuvottelut. Japani, erittäin mielenkiintoinen markkina tuotteillemme, ei ainoastaan skottilainen viski, vaan koko liutatuotteita. Kiina, valtaiset markkinat eurooppalaisille tuotteille jossa rikkomusten taso on korkealla tasolla India, Merkosuur ja teetipissä jossa haetaan myöskin suojaa 250 maantieteellisille merkinnöille. Ja sitten tulevaisuuden esityslista, josta puhutaan tiedotteessa, johon jo vietittiin Uusi-Seelanti, Australia, Meksiko ja Chile. Maantieteelliset merkinnät ovat olennainen osa kaikkia näitä sopimuksia. Ja näitä tulemme näkemään vapakauppasopimuksessa maatalouden alalla. Sitten muutama kommentti TTIPistä. Siellä maantieteelliset merkinnät aiheuttavat hankaluuksia. Yhdysvaltojen kanssa jälleen kerran haemme korkeaa suojan tasoa elintarvikkeillemme. Me haluamme, että niitä täytäntöön pannaan, koska oikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa ovat kovin korkeat. Me haluamme, että harhaanjohtavia lippumerkintöjä, kreikkalaisia tuulimyllyjä ja muita vastaavia ei käytettäisiä käytettäisiin yhdysvaltalaisissa tuotteissa ja kuten toimimme Kanadan kanssa, niin meidän täytyy Yhdysvaltojen kanssa myöskin neuvotella erityisistä ratkaisuista, harhaanjohtavista nimistä. TTIPin kautta, ja tätä täytyy painottaa, me emme pyydä sitä, että Yhdysvallat uudistaisi omaa teollisoikeusjärjestelmänsä henkisen omaisuuden järjestelmänsä, emmekä me yritä myöskään saada monopoliasemaa tai omia takaisin nimiä, joista on tullut geneerisiä Yhdysvalloissa, mutta me pyydämme sitä, että tämä kuitenkin osoitetaan toteen todistusaineiston kautta. Ja toisin kuin olette ehkä kuulleet, me emme myöskään pyri suojelemaan eurooppalaisia alkuperänimiä silloin, kun niillä ei ole suojaa Äh, Euroopassa esimerkiksi camembert, mozzarella, brie äh, tai chorizo tai pizzajuusto. Näitä me emme pyri suojelemaan niminä. Ja jos Yhdysvallat syyttää meitä tästä, niin teidän tulee väittää vastaan. Yhdysvallat neuvotteluissa huolimatta vastahakoisuudestaan neuvotella niin omassa vapaakauppasopimuksessaan se suojelee yhdysvaltalaisia maantieteellisiä merkintöjä. Viimeisimmissä vapaakauppasopimuksissa, TTIPissä ja muissa se on saanut suojan Tennesseein whiskille ja bourbon whiskille. Niitä ei kutsuta maantieteellisesti merkinnöiksi, mutta niillä suojan taso on kuitenkin verrattava. Eli sillä on vastaavia tuotteita joille suoja on saatu. Ja sitten vielä viimeinen maininta T-tipistä. Positiivista tässä on se, että Yhdysvallat tunnustaa sen, että maantieteellisten merkintöjen täytyy olla osa tip tulosta ilman tulosta tässä asiassa, niin T-tip ei tule menemään Euroopan parlamentin läpi. Ja jos otetaan huomioon se, että maataloudessa me olemme vähemmän kilpailukykyisiä kuin Yhdysvallat, ja meidän täytyisi tehdä myönnytyksiä, niin meidän täytyy löytää tasapainoa tähän asiaan, jotta suojelemme tuottajia ja maanviljelijöitä. Toistaiseksi Yhdysvaltojen kanta on kuitenkin aika lailla erilainen meidän kannastamme. Yhdysvallat sanoi, että meidän vaatimuksemme, on, niitä on vaikea ylläpitää ja samaan aikaan Yhdysvallat on ehdottanut, että alennamme omaa suojelutasoamme Euroopassa, eli vesittäisimme omaa henkisen omaisuuden järjestelmää, jotta amerikkalainen feta-juusto tai parmesanjuusto, sitä voitaisiin myydä Toistaiseksi Yhdysvallat ei ole valmis poistamaan champagne, portviini tai chianti nimikkeiden käyttämistä. Eli tie tulee olemaan pitkä Yhdysvaltojen kanssa, mutta on aivan selvää, että meidän täytyy saada TTIPistä ja maantieteellistä merkinnöistä hyvä tulos, koska muutoin tulee olemaan hyvin hankalat maatalousneuvottelut edessämme. Ja toivon mukaan valiokunta tunnustaa tämän ja antaa tukea tässä asiassa meille, koska se on ratkaisevassa asemassa, jotta TTIP saadaan vietyä menestyksekkäästi päätökseen. Dear colleagues. Kiitoksia Clark. Hyvät kollegat, nyt täytyy siirtyä englannin kielen, koska Olemme saaneet jo 10 minuuttia ylimääräistä tulkkausta tulkkien avokätisyyden vuoksi, mutta nyt aika on kulunut loppuun, eli kiitoksia näistä kymmenestä minuutista ja nyt sitten siirrymme englanniksi. Mr. Ruas, then Mr. Kaspari, then Emma McLaughlin, Madame Begin and Madame Mosca. Muito obrigado, Sr. Presidente. apenas para referir de forma breve